Good afternoon. Um, the, monetary, the monetary dialogue starts at 3.15. Hyvää iltapäivää. Meidän raporttien vuoropuhelumme alkaa kello 15.15, 15, mutta meillä on tämä tavanomainen Esitys käsittelyjärjestys, joka meidän täytyy ensin käsitellä. Voisitteko istuutua? Onko ensin esityslistan hyväksyminen? Voidaanko esitystä hyväksyä? Hyvä, kiitos. Ja sitten pöytäkirjan hyväksyminen 5. syyskuulta pidetystä kokouksesta. Olette varmasti saaneet pöytäkirjan. Se voidaan varmasti hyväksyä. Kiitoksia. Nyt meillä on joitakin puheenjohtajan ilmoituksia, jotka voidaan käsitellä ennen rahapoliittista vuoropuhelua. Ensinnäkin meillä on Afkon mietintö monetasoisesta hallinnosta ja haluaisin kertoa lyhyesti monista kysymyksistä eh, liittyen tähän mietintöön. Olen useaan otteeseen eh, ilmaissut Ekonin huolenaiheen tämän mietinnön laajuudesta, koska saattaisi kattaa eh, emuun liittyviä kysymyksiä, erityisesti pankkiunioniin liittyviä kysymyksiä, joista Ekon valiokunta on juuri keskustelemassa, on keskustellut tai joista se neuvottelu esimerkiksi Euroopan vakausmekanismi ja yhteinen valvontamekanismi ja niin poispäin. AFKO on valmis käsittelemään Ekonin, Ekonin kommentteja osassa D. Osa D käsittelee kysymyksiä, jotka ovat pelkästään Ekon toimivaltuuksien alaisia, ja Ekon tulee Ähm, saamaan nämä ehdotukset läpi ilman äänestystä. Eli siis me äänestämme, mutta Afkon täytyy hyväksyä nämä meidän äh, ehdotuksemme ilman äänestyksiä. Lisäksi tarkistukset äh, D-osan ulkopuolelle, jotka eivät ole yhteen äh, sopivia Ekonin lausunnon kanssa, joka kattaa D-osan, niin niistä ei pitäisi äänestää. Ja epävirallisten kontaktien kautta suhdetta esittelijöiden välillä. Ekon on nyt päättänyt äänestää 17. lokakuuta, joka ymmärtääkseni sopii myös AFKO-valiokunnalle, joten näyttää siltä, että meillä on nyt sitten tyydyttävä tulos tässä. Sitten yksinkertaiset menottelut, työjärjestyksen 46 artikla. Ekonin koordinaattorit päättivät 10. syyskuuta, että yksinkertaistettu menettely tarkistus pitäisi soveltaa seuraaviin kysymyksiin EU-Ranska-sopimus liittyen San Bartolomin äh, talletusten verotukseen ja äh, verotuksen hallintamalliseen puoleen. Tässä esitteli on Dimitris EPPstä ja toinen äh, direktiivien muuttaminen 2000 106, 112 ja 2008, 118, mitä tulee Ranskan menen takaisin alueisiin. Tässä edustaja Kasa on mie- esittelijä ja meillä on lyhyt mielipiteenvaihto ja keskustelu 21. lokakuuta. Meidän on tarkoitus myös äänestää Omnibus 2-direktiivistä, eli solvenssi kysymyksistä samana päivänä, jotta se hyväksyttäisiin sitten täysistunnossa lokakuussa. Tämä kaikki riippuu tietenkin siitä, että komissio ajoissa toimii ja me odotamme, että näin se tekee toinen lokakuuta. Sitten sääntö 51, Ekon Libe yhteistoiminta rahanpesua vastaan, kuten tiedettiin viime viikolla. Tämä rahanpesun vastainen asetusta käsitellään 51 eh, artiklan mukaisesti, eli Liven ja Ekonin yhteisvaliokunnassa, ja eh, on sovittu neljästä yhteisesittelijästä. Meillä on siis kaksi per valiokunta tässä on kaksi kysymystä. Kalenteri on seuraava. Esi- mietintöluonnos esitellään 6. marraskuuta. Tarkistusten jätön määräaika on perjantai 15. marraskuuta. Tarkistukset esitellään torstaina 5. joulukuuta niin, että äänestetään sitten maanantaina tai tiistaina 20. tai 21. tammikuuta. Ja lopuksi vielä trilogeista kolmas trilogi ähm, par, pankki, Kysymykset pidettiin toinen syyskuuta. Ähm, tässä oli kyse kriisin ratkaisusta. Mm, käsiteltiin äh, kriisin ratkaisua ehdoista ja seuraava äh, trilogi on 20. 6. syyskuuta ja on vaihdettu epävirallisia papereita, ajatuksia ja tekstejä tällä välin. No niin, nyt me voimme sitten keskeyttää kokouksen muutamaksi minuutiksi ja menen tapaamaan Marion ja tuon hänet sitten tänne valiokuntaan. Okay, we, we, we will start if the... Uh... No niin, aloitetaanpa jos valokuvaajat nyt voisivat hiukan mennä eh, jäsenten edestä pois. Se olisi hyvä. Minulla oli henkilökohtainen eh, mielipiteen vaihto Marion kanssa. Jos seuraatte Twitteriä, niin hän todella pyysi Financial Timesia tänä aamuna lentokoneella, lentokoneessa eikä mitään, pelkästään urheilulehteä, mutta heillä ei ollut kumpaakaan en nyt muista, mikä lentoyhtiö oli kyseessä, mutta varmasti olette kaikki lukeneet tästä. No niin, tervetuloa tänne. Mario, tulet kertomaan meille ekp näkökulmista rahapoliittisesta kehityksestä ja sitten meillä on keskustelu jäsenten kanssa. Jäsenillä on viiden minuutin puheaika. Mitä vähemmän aikaa käytätte kysymykseen, niin sitten teillä on enemmän aikaa lisäkysymyksiä, jotka usein ovat vaikeampia Marjolle vastata. Ja kiitoksia. Nyt sinulla on puheenvuoro. Thank you, Madam Chair. Honor... Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat valiokunnan jäsenet tällaisen raha-asian valiokunnassa. On ilo olla taas kokouksessanne heti tärkeän SSM-asetuskokouksen jälkeen. Tässä te äänestitte ja tätä edelsi tiivis työnteko toimielinten välisen sopimuksen kohdalla koskien avoimuutta ja vastuukysymykseen haluaisin kiittää puhemies Schulzia teidän valiokuntaanne ja neuvotteluryhmää sitoumuksesta saada aikaan onnistuneella tavalla yhteinen pankkivalvontamekanismi. Meidän kaksi toimielintämme jakaa yhteisen edun. Tarvitaan nopeaa, ripeää täytäntöönpanoa pankkiunionin aikaansaamiseksi. Toimielinten välinen sopimus äh, varmistaa suuren avoimuuden, vastuu, velvollisuuden toteutumisen kuitenkin pyritään suojaamaan luottamuksesta tietoa. Me tulemme tekemään samantyyppistä työtä rakentavassa hengessä tulevina kuukausina ja minä toivon, että tätä kautta voidaan saada nopeasti aikaan valvontaneuvosto. Tänään ensin käyn läpi hiljattaista talous- ja rahapoliittista kehitystä euroalueella. Sen jälkeen tulen käsittelemään kahta aihetta, jotka te olette valinneet tätä keskustelua varten. Epätavallisen toimien vaikutus ja uudet tehtävät, joita EKPlla on, kun pyritään uudistamaan talous- ja rahaliiton rakenteita. Sitten kun viimeksi tapasimme heinäkuussa, olemme saaneet myönteisiä tietoja euroalueen taloudesta. Aikaisemmin oli jatkuvasti kielteistä kasvua, nyt kuitenkin BKT on noussut 0,3 prosenttia neljännes vuosittain ja tämän vuoden toisella neljänneksellä myös. Toi, luottamustoimet ja erilaiset tuotantotutkimukset ovat antaneet jonkin verran tukea sille näkemykselle, että euroalueen taloudellinen aktiviteetin pitäisi jatkossakin hitaasti alkaa elpyä se tällä hetkisellä vuosineljänneksellä huolimatta heikosta tuotantotiedoista heinäkuulta. Kun katsotaan eteenpäin, taloudellinen toiminnan pitäisi hyötyä asteittaisesta kotimaisen kysynnän parantumisesta, jota tukee EKPn rahan määrää lisäävä rahapolitiikka ja elvyttävä politiikka. Näin voidaan vahvistaa ulkoista kysyntää euroalueen vientituotteille. Kuitenkin työttömyys euroalueella on vieläkin liian korkealla tasolla, aivan liian korkealla tasolla, ja elpymisen, elpyminen täytyy saada aikaan vahvalta pohjalta kuitenkin. Vuosittainen euroalueen inflaatio laski 1,3 prosenttiin elokuussa 2013. Se laski 1,6 prosentista, jossa oltiin heinäkuussa. Tähän liittyvät hintapaineet todennäköisesti jatkossakin ovat maltillisia ja heijastelevat laajapohjaisia heikkouksia kokonaiskysynnässä ja vaatimatonta elpymistahtia keski- ja pitkän aikavälin inflaatioodotukset jatkossakin ovat tiukasti ankkuroituneita hintavakauteen. Mitä, minkälaisia riskejä liittyy hintakehitykseen, niin odotetaan vieläkin olevan, olevan varsin pitkälti tasapainossa keskiaikavälillä. Raha, ja aivan rahapolitiikka ja erityisesti luottodynamiikka on ollut äh, aika pientä. Vuosikorko yksityisellä sektorilla, erityisesti yritysten lainan luottokorkot ovat edelleen heikentyneet heinäkuussa. Äh, heikko lainanantodynamiikka jatkossakin heijastelee hetkistä suhdannetta, mutta myös on suuremmat luottoriskit olemassa ja nämä jatkuvat sopeutukset taseissa koskien sekä lainanottajia että antajia Huomattavia parannuksia on saatu aikaan, kun rahoitetaan pankkeja verrattuna viime vuoden tilanteeseen. Tämä ei kuitenkaan ole näy vielä siinä, että luotonanto olisi korkeammalla tasolla. Kun ajatellaan asioita tätä taustaa varten, EKP-neuvosto on sitoutunut säilyttämään elvyttävää rahapolitiikkaa niin kauan kuin se on tarpeellista, jotta voidaan vahvistaa ja selventää tätä ehdollista sitoumustamme, kun samalla kun rahamarkkinoiden korot ovat liikkuvassa tilanteessa, EKP on ottanut käyttöön eh, aktiivista toimintasuuntautumista kesäku- heinäkuussa ja todettiin, että se odottaa, että ohjaus korot, EKPn ohjauskorot jatkossakin ovat tällä tai alhaisemmallakin tasolla aika pitkään vielä. Tämä odote, joka on vielä vahvistunut elo-syyskuun aikana perustuu alhaiseen inflaatioodotuksiin, joka tulee jatkumaan keskiaikavälille, kun otetaan huomioon laajapohjainen heikkous taloudessa ja heikko monetaarinen, monetaarinen rahapoliittinen dynamiikka. Me tulemme säilyttämään rahapoliittista elvyttämistä toimintaa, jota hintavakausperiaate vaatii ja pyrimme edistämään vakaita rahamarkkinaolosuhteita. Jotta voidaan varmistaa, että asianmukaisella tavalla rahapoliittinen transmissio, transmissio näkyy laajemmin taloudessa, on olennaisen tärkeää, että tehokkaisiin toimiin ryhdytään, jotta voidaan edelleen vähentää euroalueen luottomarkkinoiden sirpaloituneisuutta ja voidaan vahvistaa pankkien kestävyyttä silloin, kun se on tarpeen. Rahapolitiikka vaikuttaa näihin tavoitteisiin, mutta se voi, puuttua vain, voi tarttua puuteisiin vain transmissiovaiheessa sikäli, kun nämä eivät liity rakenteellisempiin esteisiin. Kun annetaan keskuspankille, jotta voidaan saada rajaton määrä rahoitusta keskuspankkeista asianmukaisen vakuuksen vasteen, epäto, kriisitoimenpiteet ovat olleet ratkaisevan tärkeitä, kun on avustettu pankkeja stressitilanteissa. Vakuuksia on, vakuuspuitteita on sopeutettu, jota voidaan varmistaa asianmukainen riskisuojaus EKPn taseessa. Samanaikaisesti kuitenkin pyritään edistämään avoimuutta esimerkiksi mitä tulee strukturoituihin rahoitustuotemarkkinoihin. Kun pyritään varmistamaan se, että maksukyiset pankit edelleenkin ovat likvideitä, tämä on vaikuttanut siihen, että voidaan välttää liian nopea velan purku, joka olisi voinut syvällisesti haitata taloutta. Rahapoliittiset suorat ostot, OMT, josta ilmoitettiin vuosi sitten, ovat estäneet riskejä haitallisista skenaarioista, jotka olisivat olleet vakavia haasteita hintavakaudelle mahdollisesti euroalueella. Rahapoliittiset suorat ostot ovat tehokas varautumisjärjestelmä, EKPn mandaatin mukainen sellainen, ja Niihin liittyy tiukat ehdollisuudet, jotta voidaan säilyttää asianmukaiset kannustimet hallituksille varmistaa valtiollinen maksukykyisyys ja ryhtyä rakenteellisiin poliittisiin muutoksiin, jotta saadaan talous kestävälle pohjalle ja tielle. Viimeisen kaksitoista kuukauden aikana luottamus euroalueeseen on palannut. Tämän seurauksena euroalueen rahoitusmarkkinoiden hajautuneisuus on väistynyt. Tämä parannus ei johdu pelkästään EKPn epätavanomaisiin rahapoliittisiin toimiin, mutta se osoittaa myös, että hallitukset ovat edistyneet ja parantaneet näin euroalueen ohjausta ja hallintoa, kun ne ovat pyrkineet uudistamaan toimintaansa. Talletusten ulosvirtaus vaikeuksellisista maista on myös kääntynyt paremmaksi. Markkinoille pääsy pankeille on parantunut ekp äh, e riippuvainen rahoitus on jatkuvasti vähentynyt tasaisesti. Nämä parannukset näkyvät ennen kaikkea äh, jatkuvissa etukäteismaksuissa, joita useatkin pankit ovat tehneet, kun ovat maksaneet velkojaan takaisin, takaisin ne ovat käyttäneet näitä kolmen vuoden pidempiaikaisen rahoitusmekanismeja hyväkseen, mutta maksavat niitä nyt takaisin. Vaikkakin keskuspankin luoton takaisinmaksu on tietenkin merkki normalisoitumisesta, se, että liiallinen liiallisen e- likviditeetin vähentyminen voi näkyä korkeimpien rahamarkkinakorkoina ja me tulemme kiinnittämään jatkossakin erityistä huomiota vaikutuksiin, joita näistä kehityksistä saattaa olla tämänhetkisen rahapolitiikallemme. Lopuksi haluaisin käsitellä EKPn eh, tehtäviä uudistuneessa talous- ja rahaliiton arkkitehtuurissa. Maastrichtin kokoonpanoa on vahvistettu huomattavasti kriisin alun jälkeen. Eurooppa on vahvistanut finanssipoliittista ja makrovakausvalvontaa, luonut pysyvän kriisinhallintamekanismin EVM ja on parantanut toimielimellistä puitteistoaan. Se etenee nopeasti kohti yhteistä valvontamekanismia pankeille euroalueella vuoden 2013 viimeisen vuosineljäksenneksen tärkeä prioriteetti on täydentää sitä yhteisellä kriisinratkaisuviranomaisella ja kriisinratkaisurahastolla, kuten komissio on ehdottanut. EKP tukee voimakkaasti tätä suunniteltua aikataulua yhteisen kriisinratkaisumekanismin luomiseksi ensimmäinen tammikuuta 2015 mennessä. Tämä kuvastaa sopivaa vahvasti äh, sitä, kuinka kiireellinen kysymys tämä on. Nyt haluaisin lyhyesti kommentoida EKPn erityisroolia, äh, kun edistymme kohti mm, täyttä pankkiunionia. Jo vuonna 2010 äh, parlamentin suurella avustuksella luotiin EJRK, jonka tarkoituksena on valvoa makrovakautta rahoitusjärjestelmässä, koko rahoitusjärjestelmässä. EKP äh, antaa sille sihteeristölle ja tällä tavoin se tukee EJRKta. Tänä vuonna on tehty vielä eräs edistysaskel sitä kautta, että pian otetaan käyttöön yhteinen valvontamekanismi. EKP on täysin sitoutunut ähm, hyödyntämään näitä uusia vastuualueitaan ja olemaan vastuullinen. Valmistelutyötä on tehty, jotta uusit tehtävät voitaisiin toteuttaa mahdollisimman ammattimaisesti ja korkealla tasolla. Kun on olemassa synergioita valvontapolitiikan ja rahapolitiikan välillä, mutta EKP aikoo erottaa täysin rahapolitiikka ja pankkivalvonnan niin kuin YVM-asetuksessa on määrätty. Tämä erottaminen varmistaa, että EKP toteuttaa päätehtävänsä, nimittäin hintavakauden ylläpitämisen, kuten sopimukset siltä edellyttävät. Rahapolitiikan ja pankkivalvonnan todellinen erottaminen toteutetaan sekä päätöksenteon tasolla että teknisellä tasolla. Erillinen valvontaneuvosto aiotaan perustaa päätösten suunnittelemista ja täytäntöönpanoa varten. Lisäksi EKPn neuvoston keskustelut valvontakysymyksistä pidetään täysin erolla erossa rahapolitiikkaan liittyvistä päätöksistä ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että meillä on sitten erilliset esityslistat ja kokoukset. Lopuksi haluaisin sanoa muutaman sanan EKPn osallisuudesta Troikassa. Vuonna 2010 neuvosto pyysi meiltä teknistä apua kun suunniteltiin ja valvottiin EUn ja IMFn rahoitusapuohjelmia. Nyt tällä välin EKPlle on annettu EVM-sopimuksen e ja EUn sekundaarilainsäädännön kautta useita erityistehtäviä. Me teemme yhteistyötä komission kanssa ja annamme teknistä apua joka perustuu asiantuntemukseemme. Kuten ennenkin olemme valmiita äh, kertomaan näkemyksiämme ohjelmamaista Euroopan parlamentille ja ähm, kertomaan millaista millaisia neuvoja olemme osana troikaa antaneet. Täytyy kuitenkin muistaa, että euroryhmä on se elin, joka itse asiassa päättää, myönnetäänkö rahoitusapua ja millä ehdoin. Kiitoksia mielenkiinnosta ja nyt odotan kysymyksiänne. Um, kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia halukkuudestanne olla mahdollisimman avoin kysymyksistä, jotka liittyvät Troikaan. Tämä on asia, joka huolettaa tätä valiokuntaa. Emmekä me pysty tätä julkisesti IMFn kanssa hoitamaan, joten on hyvä, jos pystymme sen EKPn kanssa hoitamaan. Nyt voimme heti edetä kysymyksiin. Ensinnäkin EPPstä Jean-Paul Gouzes. Merci, monsieur le président. Kiitoksia pääjohtaja, EKPn pääjohtaja näistä tiedoista. Ajankohtaisen kysymyksen voisin tehdä, mutta ehkä on liian aikaista tässä vaiheessa kysyä teiltä, minkälaisia mahdollisia seurauksia siitä on, että Rouva Merkel uudestaan valittiin liittokanslereksi, mutta odotetaan nyt, minkälainen hallitus siellä syntyy ennen kuin ruvetaan olettamaan mitään jatkoa. Pikemminkin oikeastaan palaisin EKPn rooliin valvojana tässä mielessä Euroopan parlamentti arvostaa sitä, että saatiin aikaan sopimus toimiten välisesti. Tämä varmistaa paremmin avoimuuden samalla noudattaen olennaisen tärkeitä luottamukselliseen, luottamuksellisuuteen liittyviä sääntöjä, mutta nyt alkaa tämä vaikeampi vaihe, nimittäin käytännön toteutus. Sopimus on varsin mielenkiintoinen, mutta uskoakseni kun on tämä pankki on pankkivalvontaviranomainen yhteiset säännöt ja on puhuttu siitä, että valvontaneuvosto tullaan nimittämään. ja muistutitte siitä, kuinka välttämätöntä on säilyttää vahvat ero EKPn ja pankkivalvojen välillä ja halusin tietää vielä täsmällisemmin, minkälainen aikataulu liittyy tämän käytännön toteuttamiseen koska tärkeähän on saada aikaan yhteinen valvonta pankkivalvoja, jotta päästään liikkeelle pankkiunionissa. Kiitoksia. Thank you. Um, let me say, let me take your question as... Kiitoksia. kysyn tässä, kun kysytte, että mikä on meidän valmistele on työmme, missä vaiheessa olemme, kun on kyse YVMstä ja edistystä on tapahtunut. EKP on valmis tehtäviinsä YVM-asetuksen mukaisesti. Valmistelutyö on hyvässä vauhdissa ja edistystä on auttanut se, että meillä on läheistä yhteistyötä EKPn ja kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Olemme luoneet erityisiä rakenteita, joissa valmistelemme YVM. Meillä on korkean tason valvonta ja on erilaisia työmenetelmiä, joita olemme luoneet valmistelevien toimien Ähm, varmistamiseksi. 78 äh, ihmistä on kansallista valvontaa viranomaisilta lähetetty äh, ilman mitään kustannuksia EKP. Meillä on neljä erityisalaa, joissa tätä edistystä on tapahtunut ja listaan nyt nämä osa-alueet ja sitten myöhemmin voin mennä vähän enemmän yksityiskohtiin. Ensimmäinen avainkysymys on tämän valvontakäsikirjan kehittäminen, sitten valvontaraportointi ja kolmanneksi ähm, YVM-puiteasetuksen äh, luominen ja neljänneksi valmistelutoimet, mitä tulee äh, yleiseen äh, arviointiin muun muassa kaikkien suoraan valvottujen pankkien tasevalvonta, jotka kattavat 85 prosenttia oikeastaan eu pankkipääomasta. Nämä perustuu kolmelle pilarille, riskinarviointi, taseen arviointi ja stressitesti ja sitten lopuksi hiukan jotain aikataulusta. Viime kuukausina on tapahtunut todellista edistystä ja se johtuu pitkälti EKPn kovasta työstä ja myöskin kansallisten valvontaviranomaisten työstä, joten aikataulu mukaisesti YVM pitäisi perustaa niin kuin asetusmäärää vuosi sen jälkeen, kun tämä lainsäädäntö on hyväksytty. Ja me raportoimme sitten Euroopan parlamentille sitä edistyksestä, jota teemme äh, vuosi neljänneksittäin kertomuksella, joka lähetetään myös komissiolle ja neuvostolle. Kiitoksia. Um, oh, Kiitoksia. No on tässä pieni viesti Adolfolta, jossa nyt sitä sanotaan, että ehkä haluamme joulukuussa äänestää äh, YVMn äh, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta täysistunnossa, jos kaikki on siihen mennessä kunnossa. Se olisi hyvä asia tietenkin. Ja nyt SND-ryhmästä Elisa Ferreira. Eh, signor Draghi, I'm going to speak in Portuguese. Draghi, aion puhua portugalia. Niin, Sharon, niin puheenpajasta pitäisi pitää kiinni. Draghi, muito prazer. Herra Draghi, on suuri ilo nähdä teidät täällä tänään. Tervetuloa. Kuten aiemmat puheet ovat todenneet, olemme kiitollisia siitä, että Euroopan keskuspankki on ottanut kantaa joukkoväkirjojen ostoihin ja niillä pelastaa jotakin pankkeja. EKP kuuluu tällä hetkellä myös Troikkaan ja mikä on aika arkaluotoinen toimintatapa. Portugalhan on täyttänyt suositukset ja tämä on johtanut lamaan, joka on kaksi kertaa vakavampi kuin oli suunniteltu. Työttömyys on saavuttanut valtaisat korkeudet ja me edelleenkin olemme 130 prosenttisesti velkaantuneita suhteessa BKT. -hän. Itse asiassahan meidän pitäisi nyt voida palata markkinoilla, markkinoille, mutta meillä on edelleenkin sellaiset korot, yli 7 korot joukkovelkakirjoista, jotka ovat korkeat, ja meillä on todellakin tiettyä elpymisen merkkejä, mutta ne ovat edelleenkin aivan liian heikkoja. Tekin olette Troikan jäsen, te olette valtion joukkovelkakirjojen ja OMTiden ostojen lähtöpiste. Mitä te odotatte Portugalta vastaisuudessa ja miten EKP tulee tulevaisuudessa tekemään tämän valvontamekanismin puitteissa? Ensinnäkin tähän liittyy kaksi kysymystä. Toinen koskee se, että miten tämä toiminta tulee käynnistymään. Haluaisin tietää, onko niin, että jo nyt se arvioi pankkioiden omaisuutta ilman, että se valmistelisi tietynlaista saneerausmekanismia samanaikaisesti. Ja toiseksi haluaisin kysyä, miltä näyttää uusi rahasto, joka voisi rahoittaa pankkeja 10-14 vuotta ilman, että on olemassa tällaista viimeistä varau, varaumavahdollisuutta, viimeistä backstopia. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, koska kun tämä rahasto luodaan, on todellakin tärkeää tehdä, koska muuten tämä yhteinen valvontajärjestelmä tulee kärsimään. On. Kiitos. Kysymyksenne Portugalista. Me voimme nähdä, niin kuin tekin sanoitte, ensimmäisiä merkkejä elpymisestä. Mitä tulee finanssipoliittiseen puoleen, on varsin tärkeää todeta, että maiden ei pitäisi ajatella edistystään vain ra- finanssipoliittisena va- vakauttamisena. Nyt voidaan puhua. Nyt pitäisi vain jatkaa toimintaa kuitenkin. Huolimatta tästä finanssipolitiikan vakauttaminen tässä toista, minkä olen monta kertaa sanonut, sen pitäisi olla kasvuystävällistä vakauttamista, mikä tarkoittaa alhaisempaa menotasoa ja verovarojen vähäisempää käyttöä. Kolmanneksi pitäisi täysin täytäntöön panna rakenteellisia uudistuksia. Joissakin maissa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia aivan erityisesti tuottepuolella ja palvelumarkkinoilla kilpailukysymys toisten maiden taas pitää toimia ensin työmarkkinoilla, mutta rakenteellisen uudistusten jatkaminen on aivan olennaisen tärkeää, jotta voidaan säilyttää, ylläpitää elpymistä epätasapainotekijöiden korjaantumista kaikissa maissa. E, sitten Portugalin tapauksesta vielä. Paljon tämä liittyy myös äh, sanoisin, että itse asiassa hiljattainen historia osoittaa, että vaikka on pieniäkin merkkejä siitä, että pyritään vähentämään finanssipoliittista rakennemuutoksia, niin silloin heti markkinat reagoivat varsin nopeasti. Olette nähneet nämä korkoerot, nehän hyppäävät heti, jos pienikin merkki tulee siitä, että joku on ehkä menossa pieleen finanssipoliittisesti. Ja sitten ne taas korjaantuvat alaspäin yhtä nopeasti kuin nousivatkin. Siis ei tämä ole mikään sellainen asia, mit, minkä voi yksinkertaisesti vain unohtaa. Markkinakuri on olemassa ja tulee jatkossakin olemaan, ja tämä meidän pitää ottaa huomioon kaikessa, mitä teemme. Sitten toinen kohta, kuinka me voimme kysymykseni, miten voimme laadullisesti arvioida omaisuutta ilman, että on tätä yhteistä äh, kriisinratkaisumekanismia käytössä. Tämän pitäisi saada tämän pitäisi ensinnäkin aikaan silloin, kun EKP ottaa vastaan tehtävänsä pankkivalvojana, joten meidän pitää antaa itsellemme tehtävä aika tiukassa aikataulussa, kun pitää hyväksyä SRM, Single Resolution Mechanism, yhteinen kriisinratkaisumekanismi, mutta meidän pitää kuitenkin käyttää tätä ensimmäistä vaihetta ennen kaikkea tai vain tukeutua kansalliseen backstop-rahoitukseen tai varautumiseen. Puhun tästä kohta enemmän mitä tulee näihin stressitesteihin ja omaisuus arviointiin. Jotta tämä olisi uskottavaa, niin tarvitaan kansalliset backstop-varautumisjärjestelmät. EKP tulee tekemään laatuarvionsa prosessista, josta puhumme myöhemmin. Ja se voi saada sitten tätä kautta tuloksia yhteisen kriisiratkaisumekanismin kohdalla, jos ei sitä ole olemassa, niin sitten tämä riittyy kansallista viranomaisista, mutta jos se on olemassa, sen parempi. Se on tietysti vähemmän kuin ihan tällainen tilanne, jos kansallisen keinoin joudutaan tässä toimimaan. Sitten vielä lopuksi te otitte esille mi, tämä yhteinen rahoitusmekanismi, minkälainen backstop se olisi, niin sanoisin, että kymmenen vuotta on tämä aika aikaraja, ja EKP mielestä se on, ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen aikataus on liian pitkä aika ja olen myös samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että tällä välin tarvittaisiin jonkinlainen luottomahdollisuus backstop, eikä se ole mikään siirto, koska se tullaan uudelleen rahoittamaan jatkossa, mutta sellainen pitäisi kuitenkin olla olemassa, tällainen backstop-varautumisjärjestelmä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Aldessa Silvi Bonjour, monsieur président. Bienvenue. Hyvää päivää, EKOPin pääjohtaja. Tervetuloa jälleen kokoukseemme. Viimeinen kohta puheenvuorossanne. Hän hämmäsi minua. On, aiotteko te vetäytyä pikkuhiljaa Troikasta, koska mielestäni on varsin huvittavaa, että te sanoitte niin, että annatte teknistä avoitusta apuanne osana troikaa ja sanotte kuitenkin, että euroryhmä tässä päättää ja tämä on tärkeä kysymys kansalaisille. Kuka oikeastaan päättää näistä troikan tekemistä päätöksistä toimenpiteistä? Oletteko vain yksi neuvonantajista EKPssä vai tro, troika, sillä ei ole mitään perussopimuksellista perustaa. Onko se tällainen yksikö, joka tässä päättää? Jos euroryhmä päättää, kenelle euroryhmä sitten on taas tilivelvollinen? Kiitos. With the beginning of the crisis. Kun kriisi alkoi, niin sanoisin, että kaikki toimijat ehdottivat, että luotaisiin tämä troika ja EKP tarjoisi asiantuntemusta ja neuvoa sekä hallituksille että parlamentille, euroryhmälle, komissiolle IMFlle. Me näimme tämän roolin sellaisena, että se tulee kestämään niin kauan kuin tämä kriisi kestää. Mutta tietenkin pitkällä tähtäimellä emme näe EKPtä osana troikaa. Tämä on vastaukseni. In this case, who is deciding? What can I tell? Mutta kuka tässä päättää? Mitä voi kertoa ihmisille? koska, koska, koska voimme päättää, tai todeta, että joku muu päättää, eikä anneta vain neuvoja. Niin todellakin. Troika ei päätä, vaan euroryhmä päättää, koska euroryhmähän päättää näiden ohjelmien rahoittamisesti. Näitä ohjelmia rahoitetaan kansallisista budjeteista. Äh, kansalliset veronmaksajat, äh, heiltä pyydetään veroja näitä ohjelmia varten, joten euroryhmä on se poliittinen instituutio, näin voidaan varmaan sanoa, joka päättää näistä ohjelmista. Troika EUlla on, mitä EKP tulee ainakin, pelkästään neuvoa antava rooli. Ja euroryhmä voi sitten ottaa vastaan neuvoja tai ei. Halusitko, Silvi, halusitko vielä palata tähän asiaan? But when I discuss with a group of children... Niin kun keskustelen vaikka lasten kanssa, oppilaiden kanssa, niin en tiedä kuka on vastuussa mistäkin. Ja tämä on hiukan samanlainen tunnelma tässä nyt tulee. Minusta on hauskaa, jos pidätte euroryhmää tällaisena ryhmänä lapsia. Se varmasti heistä olisi imartelevaa. No niin, viittaan tähän edelliseen kommenttiin. Niin, sitten ECRstä Derkian Epink. Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Yhdysvaltain keskuspankki päätti, että se ei tule vielä vähentämään ostojen helpotusta, vaan odottaa lisää merkkejä talouden kestävästä edistymisestä. Minun kysymykseni koskee sitä, miten EKP nyt toimii tämän määrällisen helpotuksen osalta. Vuonna 2019 että EKP eh, e käynnisti LTR-ohjelman ja antoi kolmen vuoden lainoja sadoille eurooppalaisille pankeille alhaisilla koroilla. Aiemmin tänä vuonna EKPn rahamarkkinayhteysryhmä kehotti, että LTRO luottoja uudistettaisiin herra liikasta, siterattiin hyvin tunnetussa lehdessä La Corilla Seerassa, jossa todettiin, että että ei olla valmiita lisäämään likviditeettiä luottomarkkinoilla antamalla uuden tällaisen pitkän tähtäyksen luoto, jos mahdollista. Voitteko nyt kommentoida näitä suosituksia, joita on annettu rahoitusmarkkinakontaktiryhmästä ja myöskin tätä liikasen kommenttia, tuleeko näitä luottoja uudestaan ja missä olosuhteissa ne tulevat tapahtumaan. Näyttää siltä, että nyt tässä ei hukata aikaa. Thank you. Your impression is right. Kiitoksia. Vaikutelmanne on oikea, mutta haluan sanoa lyhyesti näistä LTROista, pidempiaikaisista rahoitusoperaatioista. Ähm, nämä kolmen vuoden LTROt 7. Äh, syyskuuta olivat 331 miljardia euroa, 56,5 prosenttia tästä äh, likviditeetti lisäyksestä alusta lähtien. Tämä on toisaalta hyvä merkki, koska tämä osoittaa, että pankit ovat vähemmän riippuvaisia EKPn rahoituksesta. Ne pystyvät rahoittamaan itsensä joka markkinoiden kautta tai talletusten kautta tai ö, ö, luotonvaihdon kautta. Ö, mutta mutta toisaalta äh, markkinat valvovat tätä ylimääräistä likviditeettiä, saattavat äh, nostaa lyhyen tähtäimen rahamarkkinoiden äh, asteita. Me olemme antaneet tässä omaa ohjaustamme toisin kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa. Me olemme valmiita käyttämään mitä tahansa välinettä, mahdollisesti uutta pidempiaikaista rahoitusoperaatiota, jotta äh, lyhytkestoiset mm, rahamarkkinat olisivat sellaisella tasolla äh, kuin mitkä meidän arviomme lyhyen tähtäimen inflaatiosta on. Voitteko palata tähän sitten vihreisiin? Voimme mennä Sven Giegold. President, uh... Tulla pääjohtaja. Minulla on ihan pari kysymystä vain koskien täytäntöönpanon astetta yhteisessä pankkivalvontamekanismissa. Ensinnäkin asetuksessa määrätään siitä, että tiukasti erotetaan rahaa politiikka ja valvontapolitiikka toisistaan. Te vahvistitte tämän periaatteen täällä varsin selväsanaisesti. Voisinkin kysyä teiltä tämän takia, tuleeko, tuleeko nyt lähtemään liikkeelle tästä päivästä eteenpäin, että va- valvonta elin alkaa tava- ta- kokoontua EKVssä, että varmistetaan se, että voidaan erottaa myös kunnollisesti päätöksenteko, vai aiotteko odottaa, kunnes pääjohtaja ja varapääjohtaja on virallisesti valittu ja hyväksytty. Toiseksi, onko olemassa selkeästi ero urat EKPn sisällä niin, että valvontapuolella henkilökunta voi tehdä päätöksiä, joista ei välttämättä pidetä rahapolitiikan puolella EKPssä. Sitten asetuksessa puhutaan tiukoista omaisuuserien arvioinneista, laatuarvioinneista. Voitteko vahvistaa, että jos hallitusten joukkolainoja korostetaan tämän toiminnan yhteydessä ja vielä viimeksi, voisitteko kommentoida sitä, tekee, varmistaako EKP sen, että taseen laatuarviointi kansallisella tasolla ei hoidu pelkästään niin, että kansalliset valvojat saavat toimimassa, vaan myös riippumattomat asiantuntijat valvovat, ei vain EKPn korkeammalla tasolla, vaan myös koko tässä taseen rakennelmassa niin sitä, että tulokset ovat vapaita eturistiriitakysymyksistä. Kiitoksia. Let me uh, restate that, uh... Kiitoksia. Toistan tässä vielä, että tämä ähm, jakoperiaate on täysin toteutettu, että sekä meidän oma kokemuksemme EKPssä että niissä keskuspankeissa, joissa on valvontakompetenssia, niillä on pitkä kokemus siitä, että nämä kaksi tehtävää voidaan toteuttaa ilman, että ne haittavat toinen toista. Yksi kysymyksistänne oli niin, kyllä voin vahvistaa, että tämä omaisuuserien laadunvalvonta, tasevalvonta, että sen tekevät kolmannet osapuolet, valvojat kolmansilta osapuolilta. Me siis odotamme yhteistyötä toisten jäsenvaltioiden valvoilta ja yksityisen sektorin riippumattomilta konsulteilta. Indeed. Onko tämä vaatimus kaikille jäsenvaltioille? Kyllä, kyllä, näin on. joten meillä on konsultteja, meillä on siis useampia tarjouskilpailuita, joiden kautta sitten palkataan nämä konsultit kansallisella tasolla. Meillä on myös tarjouskilpailu, jota kautta saamme sitten yksityisen sektorin konsultin EKP. -hän Ähm, yleisemmin ottaen tämä omaisuuserien äh, arviointi ja taseiden arvioinnit, ne ovat hyödyllisiä ainoastaan, jos ne ovat uskottavia ja sitä varten meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, muuten ne ovat täysin hyödyntömiä, ehkä jopa mm, toimivat tarkoitusperian vastaan. Joten yksi tulos, jota me odotamme, näiltä testeiltä, omaisuuserien arvioinnilta, riskinarvioinnilta, taseiden arvioinnilta, on se, että ikään kuin hajautetaan tämä sumu, joka on pankkien taseiden ympärillä euroalueella ja Euroopassa. Mm, osittain tätä on liioiteltu, mutta paras tapa vastata ei ole sanoa, että tämä on liioiteltua, vaan on valaista asiaa. Ja tämä on meidän näkemyksemme. Tällä tavoin haluamme nämä testit viedä läpi. Ja tulos on ihan yhtä tärkeä kuin prosessi, koska jotta voisimme saavuttaa tämän tavoitteen, että selkeytetään tätä kysymystä meidän täytyy olla erittäin avoimia prosessin aikana ja varmistaa, että eturistiriitoihin puututaan kaikissa prosessin vaiheissa. Näin EKP näkee tämän asian, mutta samoin kansalliset valvojat. Olen viitannut aikaisemmin tähän erittäin hyvään suhteeseen, joka on syntynyt meidän välillemme, ja tämä on tarpeen, jotta voisimme edistyä asiassa. Kysyitte myös, aiommeko tehdä stressitestejä valtion velkakirjoille. Meidän täytyy tehdä päätöksiä. Tästä ei ole vielä keskusteltu. Korkean tason ryhmä ei ole vielä käsitellyt tätä asiaa. Mutta kuten sanoin, me yritämme olla mahdollisimman uskottavia. Tämä korkean tason ryhmä, joka on ikään kuin tämä ex-ante valvontalautakunta, valiokunta tulee keskustelemaan tästä ja kun annamme tiedonannon omaisuuserien laadunvalvonnasta, niin odotamme, että tällainen tiedonanto tehtäisiin viimeistään lokakuun puolessa välissä ja sitten kaikista näistä kysymyksistä siinä puhutaan. Mm, sitten valvontaelimestä eh, ei EKP nimitä tätä eh, valvontaneuvostoa. Jäsenvaltiot sen me nimittävät. Se on jäsenvaltioiden tehtävä nimittää heidät. When we have, when... Te voitte päättää kokouksesta, kutsunen kokoon, mutta ette ole sitä vielä tehnyt. Me... No ei ei ole nimitetty vielä. Millaisen kokouksen minä nyt sitten kutsun koolle, jos nim... jäseniä ei ole nimitetty? Control. Mutta jos näitä kokouksia ei ole, niin tämä demokraattista valvontaakaan ei ole. Ei, kyllä demokraattista valvontaa on. Me rap- raportoimme jatkuvasti korkean tason ryhmästä. Korkean tason ryhmässä on pääasin ihmisiä, jotka tulevat olemaan tuossa valvontaneuvostossa, mutta on jäsenvaltioiden tehtävä nimittää valvontaneuvoston jäsenet. Se ei ole EKPn tehtävä, me olemme tässä heidän käsissään. Tällä välin haluamme kuitenkin edetä ja edetä nopeasti ja hyvin. Me emme halua jumittua näihin hyvin tärkeisiin toimielimellisiin kysymyksiin. Nämä toimenpiteet on tehtävä, päätökset on tehtävä, mutta tällä välin haluamme edetä. Uh, no niin, meidän täytyy sitten kutsua kolme euroryhmä, jos he e, eivät etene tässä asiassa. Sitten Guesta Nikos Suntis. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή Puheenjohtaja, minä haluaisin kysyä EKPn roolista Troikan jäsenenä. Osittainhan tässä on jo puhuttu äskettäin. Kreikan valtiovarainministeriö ilmoitti, että Kreikan hallitus on ilmoittanut velkaantumisasteeksi 180 prosenttia BKTstä. Ja tämä on ristiriidassa Troikan ilmoituksen kanssa, joka lähti siitä, että olisi saavutettu 175 prosenttia. Te puhuitte jossakin vaiheessa jopa 164 prosentista. Muut Troikan jäsenet, kansainvälinen valuuttarahasto, ovat tiedonannon vuodon jälkeen epäily, ilmaitut epäilyksiä velkojen purkamisen osalta ja, ja kun tämä merkitsee sitä, että tämä koskettaa myös EKPtä troikan jäsenenä, jos ajatellaan Kreikan ohjelmaa ja sen toimeenpanoa ja miten sitä arvioidaan, ja olla kunnan luomassa uutta ohjelmaa, niin haluaisin tietää, mikä on, miten on ymmärrettävä se, mitä EKP on ilmoittanut. Pidättekö me te meidän velka, velkaantuneisuusasettamme kestävänä ja miltä näyttää kansainvälisen valuuttarahaston arviointi? Miten te ajattelette, että velkaantuneisuusaste tulee kehittymään ja mitä Kreikka nyt pohtii, Kreikan velkaleikkausta vai mitä? Well, uh, let me, uh... Sanoisin, että oikeastaan tämä kysymys, tarvitseeko Kreikka kolmatta ohjelmaa, Mielestäni on liian aikaista tätä kysyä, koska toinen sopeutusohjelma jatkuu 2014 vuoteen saakka EUn puolelta ja IMF-ohjelma jatkuu 2016 vuoden alkupuolelle. Meidän mielestämme on liian varhaista alkaa nyt keskustella ruvetaanko jatkamaan tämän hetkistä ohjelmaa joskus jatkossa. Ja myös tällainen päätös tulee riippumaan esimerkiksi myös siitä, missä määrin Kreikka pääsee takaisin markkinoille ensi vuoden loppuun mennessä. Tätä on varsin vaikeaa ennakoida etukäteen. Sitten EKPn roolista Troikassa, taisin sitä jo tässä kommentoida aiemmin. olemme, olleet vas- olemme vastuussa rahapolitiikasta, Meistä on hyvä, että olemme osa troikkaa kriisin aikoina. Me emme raho- rahoita rahoitusapuohjelmia ja EKP kuitenkin antaa huomattavasti likviditeettiä ja, tukee tätä kautta pankkeja myös Kreikassa, samoin muissa maissa. Joten meillä on iso intressi siinä, että kuulumme osana Troikaan, koska tällä tavalla voimme antaa panoksemme, voimme antaa asiantuntevuuttamme ohjelmien muokkaamisen suunnitteluun, mutta niin kuin sanoin, tämä äh, liittyy tähän kriisitilanteeseen. Joten minulla ei ole juurikaan lisättävää tähän, minkä jo sanoin. Kiitos. Oh, yes, quickly. Niin, nopeasti. Kun sallitte, rouva puheenjohtaja, alkuperäinen kysymys vielä kerran. Siihen te ette vastannut lainkaan. Kreikan ja kansallisvaltorahaston välinen suhde. Troikan kansallisvaltorahaston suhde. Kansallisvaltorahasto sanoo, että velkaantuneisuusaste ei ole kestävä ja ehdottaa menettelyä tämän mukaisesti. Miten tämän arvioitte? Oletteko sitä mieltä, että tämä 180 prosenttia BKT on kestävä taso vai ei? Frankly, we see no reason. The, pre- the current... No emme näe mitään syytä. Tämän hetken arvioin, että se on kestävää, emmekä näe mitään syytä sen muuttamiseen. I don't think you're going to get anything further on Tuskin tulette samaa mitään lisää vastausta tähän. 180 prosenttia velkaa on varmaan sitten kestävä EFT:stä Sampo Terho. Kiitos rouva puhemies ja tervetuloa jälleen valiokuntaamme, herra Draghi. Haluaisin esittää kysymyksen pitkän aikavälin politiikasta. Pohjoisessa euromaissa korkotaso on ollut jo pitkään matala, ja puhuitte omassakin avauspuheenvuorossanne – elvyttävän korkopolitiikan jatkumisesta vielä pitkään. Aina kun EKP tekee päätöksen ohjauskoron säilyttämistä matalalla, markkinat yleensä palkitsevat sen. Jos pienikin epäilys taas pääsee valoilleen siitä, että ohjauskorkoa nostetaan, markkinat alkavat käydä levottomuksi. Olen hieman huolissani, onko nykyisestä korkotasosta siten tullut oikeastaan jo normaali tila, tai ainakin sellainen tila, mitä markkinat odottavat ja pitävät normaalina. Siksi kysyisin, missä olosuhteissa korkotasoa mielestänne voidaan jälleen nostaa, ja onko tämä ylipäänsä näköpiirissä vuosienkaan tähtäimellä? Olen siinäkin mielessä huolissani, että nykyinen korkotasohan kannustaa pohjoisessa paremminkin velkaantumiseen, vaikka samanaikaisesti poliittisin toimin koko ajan pyrimme kaikin keinoin ehkäisemään velkaantumista. Kiitos. Thank you. The... kiitoksia. Tämänhetkinen äh, ohjaus sanoi, että ähm, korkotaso tulee pysymään nykyisellä tai alhaisella tasolla äh, pitkällä tähtäimellä. Tämä äh, arvio perustuu mm, keskipitkän aikavälin inflaatioarvioon. Inflaatio on laskenut elokuussa 1,6 heinäkuussa 1,3 euroalueella siis. Ja tämä, odotetaan, että se tulee pysymään alle 2 prosentin äh, alhaisesti alle 2 prosentin pitkällä aikavälillä jos otetaan huomioon, kuinka heikko talous on ja korkea työttömyys meillä on. Jos tämä on sitten keskipitkän aikavälin arviomme, niin meidän rahapolitiikkaamme, jonka mandaattina on hintavakauden ylläpitäminen, ja tämä tarkoittaa hintavakautta kumpaankin suuntaan ylös ja alaspäin, niin siksi me olemme antaneet tämän suuntaviivan. Me siis odotamme, että tämänhetkinen korkotaso tulee pysymään tai alenemaan pitkällä aikavälillä. Inflaatio-odotukset ovat eh, vahvasti ankkuroituneet, joten tämä on se taloudellinen skenaario, jota eh, meidän on eh, joka meidän, meillä on odotettavissa pit, pitkällä aikavälillä. Totta on myös se, ja tämä on varmasti kysymyksenne taustalla, on myös totta, että alhainen korkotaso pitkällä aikavälillä sisältää riskejä, ja me tiedämme tämän, olemme nähneet tämän menneisyydessä. Joten kyllä me olemme hyvin varovaisia sen suhteen, että syntyy riskejä rahoitusvakaudelle, joka johtuu hyvin alhaista korkotasosta. Ja jos tällaisia riskejä syntyy, niin silloin meidän täytyy toimia makrovakausvälineiden kautta. Tällainen puitteisto meillä on. Tällä hetkellä on hyvin vähän mitään syytä huoleen. Macroprudential instruments. I'm olen iloinen, että mainitsitte makrovakausvälineet. Toivottavasti palaamme näin. Haluaisitteko lisäkysymyksen esittää? Ei, kiitos. Sitten EPPstä hyvin iloisen näköinen Werner Langen. Ja, herr, president. Puheenjohtaja. EKPn tähdessä toimet ovat olleet sellaisia, että minä olen niitä tukenut massiivisesti, lähtien myös sitä liikkeelle, että olette ainoa toimikykyinen instituutio kriisin aikana. Siksi haluaisinkin sanoa, että niitä äh, kollegoja vastaan, jotka ottavat toistuvasti esille troikka-ongelman jo 10 20 kerran. Minusta troikka on välttämätön. En tietenkään ole välttämättä yhtä mieltä kaikista, mitä EKP tekee. Ja siksi haluaisin lähteä liikkeelle siitä, mitä kollega Giegold sanoi, ja esittää hiukan epäilyksiä niin siitä, erotetaan raha- ja valvontapolitiikka toisistaan. Se on aito asia, aito kysymys. Te sanoitte, että nämä tullaan pitämään tiukasti erillään toisistaan. Rahapolitiikassa olette riippumattomia, mutta kuitenkin myöskin valvontaviranomaisia on syytä valvoa. Niitä täytyy valvoa joko hallitusten tai parlamenttia. Minusta näyttää siltä, että tätä asiaa ei vielä ole keskusteltu loppuun saakka. Ei ole keskusteltu loppuun saakka sitä, miltä tämän valvonta tulisi näyttämään ennen kaikkea, kun ongelmia tämän valvontajärjestelmän rakentamisessa puheenjohtaja sanoi, että kesä, joulukuussa päätämme puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, mutta on jo tänään aloitettava viranomaisen rakentaminen. Miten kansalliset viranomaiset vedetään mukaan tähän rakentamisvaiheeseen? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys. Entä sitten äh, tämä... Äh, zu Recht fordern. Velan jota te vaaditte. Äh, mitä te sanotte herra Asmussenin kommenteista, että siihen saakka käytettäisiin vakausmekanismia – ja kenties jopa siirretään tämä rahasto joksikin aikaa vakausmekanismin sisälle. Eikö tämä teistä ole vaarallinen vallan keskittymä, jossa rahat ja pankkien varvonta kootaan yhteen ja EKP-riippumattomuus kenties katoaa? Sitten kysymys, joka liittyy rahapolitiikkaan. Yhdysvaltain keskuspankki, Japanin keskuspankki lähtevät liikkeelle siitä, että rahan määrä tulee kasvamaan valtavasti ja korot pysyvät kestävästi alhaisella tasolla. Te itse sanoitte, että alhaiset korot ovat vaara kaikille kysymyksille, jotka liittyvät siihen, mikä on Euroopan sosiaalinen ulottuvuus. Tuleeko EKP vain hyväksymään tämän, vai tuletteko te kansainvälisessä keskustelussa pyrkimään maltilliseen paluuseen korkosuuntautuneeseen politiikkaan? Thank you. Uh... Kiitos. Oli, olisi tietysti ihanteellista, jos tämä rahasta kysymys ratkaistaisiin. Ei, että teemme se kymmentä vuotta sen aikaansaamiseen vaan nopeammin. Olisin siltäkin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että EKPllä ei pitäisi olla mitään tekemistä tämän rahaston kanssa, joten mutta en tiedä, kävikö tämä edes kenenkään mielessä. EKPllä ei pitäisi, eikä se aiokkaan olla missään tekemisessä tämän rahaston kanssa. On myös totta, että sinä aikana, kun tätä, ra, tämä rahasto on alirahoitettu, pitäisi olla sellainen mahdollisuus, että rahasto voi lainata rahaa jostakin muusta lähteestä. Ja tässä on erilaisia mahdollisuuksia avoimina. Ja suoraan sanottuna olen sitä mieltä, että tämän asiakastelun vasta, vasta alku vaiheissaan. Joku on sanonut, että voitaisi, ESN voisi antaa luottoa, mutta en ole varma, onko tämä mahdollista tämänhetkisten perussopimusten mukaisesti. Mutta siltäkin tämä ongelma on olemassa ja meidän täytyy siihen tarttua. Mitä tulee toiseen kommenttiinne jäsenistä valvontaneuvostossa, voin toistaa, mitä sanoin aikaisemmin. EKPn tehtävänä ei ole nimittäin näitä jäseniä, vaan sehän te, se tehtävähän kuuluu jäsenvaltioille, joten kun ne ovat nimittäneet valvojaneuvoston jäsenet, silloin valvojane, valvontaneuvosto voi ja se voi alkaa kokoustaa. Mitä tulee alhaisiin korkoihin? arvostan, ymmärrän ja tunnetaan huolta näistä näistä kor- vahvista koroista ei vain mitä tulee rahoitusalan vakauteen, niin kuin sanoin aikaisemmin, vaan myös mitä tulee e, vakuutustoimintaan, eli henkivakuutuksiin, eläkkeisiin ja yleisemmin ottaen, kun ajatellaan säästäjiä, kaikki säästäjät näevät, että heidän säästönsä kärsivät tästä tilanteessa, kun korot ovat niin alhaalla pitkän aikaa. Mitä me tässä teemme on, että saadaan sellaista rahapolitiikkaa, joka palvelee koko euroaluetta. Tämä on yksi vastaus. Sitten toinen asia, jota pyytäisin teitä tarkastelemaan. Kun katsotte korkotason kehitystä Saksassa viimeisen kolmen kuukauden aikana, kolmen neljän kuukauden, ne nousivat, vaikkakin meidän korkomme pysyi samana. Ja syy on se, että korot Saksan valtion joukkolainoissa ovat olleet pitkään keinotekoisen alhaalla, koska Saksa oli tämä pääomavirtojen turvasatama euroalueella. Nyt kun luottamus on palaamassa, nämä virrat eivät enää ole niin vahvoja kuin aikaisemmin. Ja nyt voittekin nähdä, että muut kansainväliset tekijät voivat nostaa korkoja Saksan joukkolainoissa. Niin me kyllä säännöllisesti keskustelemme kollegojen kanssa muualta maailmassa, muiden keskuspankkirin kanssa. Tietenkään teillä ei ole minkäänlaista koordinaatiota, vaan tietoa kyllä vaihdetaan, keskustellaan. Aivan erityisesti sanoisin, että mitä tulee kysymyksiä, jotka liittyvät rahoitusvakauteen, niin niistä keskustellaan E uh, Kiitoksia. Ja nyt EPPstä Pablo Zalba. Bienvenido, querido presidente. Kiitos. Tervetuloa herra pääjohtaja. On olemassa yksimielisyys siitä, että on olemassa myönteisiä merkkejä elpymisestä, kuten kollega Ferreira, joka totesi tämän myöskin Portugalin osalta. Viime viikolla todettiin, että pankkiliitto pankkiunioni auttaisi edistämään talouden elpymistä, mutta meidän kun oli tietoisia siitä, että tämä olisi keskipitkällä ja pitkällä tähtäyksellä lyhyellä tähtäyksellä, kuten on todettu, luotottaminen on ongelma, ennen kaikkea luotot pienille ja keskisuurille yrityksille. Minunkin huolestuttaa, kuten herra Lange, Lange totesi, se, että korot ovat alhaiset, mutta minua huolestuttaa se eri syystä, koska en usko, että ne tulevat vaikuttamaan todella talouden tilaan näissä maissa. Minun maassani pientenkin suurten yritysten luotot ovat olleet ongelma, koska hyvin suuri osa näistä niille luotot ovat keskeisin ongelma, suurin ongelma. Ja niitä täytyisi rahoittaa niin rahoitus niille tulemaan on viisi kertaa kalliimpaa kuin vastaaville yrityksille muualla Euroopassa. Mitä herra Liikanen totesi siitä, että oltaisiin valmiita lisäämään likviditeettiä. Minä haluaisin tietää, että jos tämä toteutuu, että tulee tällaisia uusia äh, raharuiskeita, miten tullaan varmistamaan se, että tämä likviditeetti todellakin päätyy reaalitalouteen? Nimittäin kysymys on siitä, että voitaisiin rahoittaa, tälläkin rahoitetaan jopa julkisen velan ostamista. Miten varmistetaan se, että jos tällaista tämä uudet likviditeettilisäykset tulevat toteutumaan, että nämä todellakin päätyvät reaalitalouteen. Kiitos puheenjohtaja. Let me first agree with you that... No ensinnäkin olen samaa mieltä kanssanne siitä, että pk-yritykset ovat taloutemme selkäranka, erityisesti niissä maissa, joita kriisi on erityisesti iskenyt. Ja mm, olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tämän kriisin aikana rahoituksen saannin esteet ovat kasvaneet PK-yrityksille. Osittain tämä johtuu johtui pk-yritysten rahoitustilanteen huononomisesta. Emme saa unohtaa, että monet pk-yritykset ovat vahvasti velkaantuneita, mutta muitakin tekijöitä on ollut ja yksi niistä on pankkien riskin välttäminen lainan tuottoaste, joka on sopeutettu riskiin. Monissa riskimaissa ei ole riittävän korkea, jotta pankit lainaisivat pk-yritykset ja jotkut niistä ostavat sitten valtion velkakirjoja sen sijaan, että rahoittaisivat reaalitaloutta. Mutta toinen syy, joka meidän mielestämme on vahvin, siis syynä on pk-yritysten taseiden heikkous ja se, että pankit välttävät riskejä, mutta toinen syy on kysynnän puute. Mm, PK-yritysten lainanotosta on tehty tutkimus. Me olemme, teemme kahden tyyppisiä tutkimuksia. Yksi oli pankkeihin kohdistuva tutkimus, jossa kysyttiin pankeilta, miksi ne eivät lainaa. Ja sitten vähän harvemmin teemme myös tutkimuksen toisella puolella, eli kysymme PK-yrityksiltä, miksi ne eivät ota lainaa. Ja pääsyy, miksi pk-yritykset eivät ota lainaa, on yksinkertaisesti se, että niillä on liian vähän asiakkaita. Ja toinen syy on se, että pankit eivät tarjoa lainaa. Joten pääsyy, joka vieläkin estää lainanottoa, on kysynnän puute. Kuitenkin me olemme ryhtyneet useisiin toimenpiteisiin, Usein ihmiset vertaavat ohjelmiamme yhdistyneen kuningaskunnan Funding for Lending-ohjelmaan. Me näemme, että nämä osa tekijät, osapuolet, laajemmat vakaudet ja pitkä maturiteetti. Nämä ovat tämä Funding for Lending-ohjelman kolme osatekijää ja samoin meidän pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden LTROiden mm, osatekijät, jotka meillä on ollut käytössä vuoden 2011 lähtien. Olemme siis esimerkiksi päättäneet vähempiä vaatimuksia tietyille pääomaisuusvakuudellisiin arvopapereille, kuten esimerkiksi pk-yrityksillä. Ja pk-yritykset voivat myös asiakkaansa asettaa vakuudeksi, kun ne tulevat EKPltä pyytämään lainaa. Ja kun keskustelimme heinäkuussa tästä, meillähän on säännöllisesti näitä keskusteluja, me puhuimme tästä pysyvästä vakuuspuitteistosta, päätimme ottaa käyttöön äm, toimia, jotka lisäisivät pk-yritysten lainanottoa. Ja Ähm, ähm, ja tähän asti äh, EKPllähän on ollut pelkästään neuvoantava äh, rooli. Nyt kysymykset menevät äh, vähän pitkiksi ja SNDstä Hanni Podimaata. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Herra pääjohtaja, haluaisin pysyä näissä alhaisissa koroissa. Minulla on hiukan eri erilainen kysymys kuin mitä herra Langen puhui. Täällä on puhuttu jo Espanjan tilanteesta. Minä haluaisin viitata siihen, että päinvastoin kuin se, mitä herra Langen sanoi, monissa maissa on likviditeettipuute. Ja on olemassa suuri ero korkoasteiden välillä eurovyöhykkeen sisällä. Ehkä Saksassa voi saada luoton yhdellä prosentin, korolla, mutta Saksassa, Kreikassa pk-yritykset saavat luottoja, jos ylipäätään saavat luottoja, niin että korot ovat 70 prosenttia. Se on se, mitä tilanne näyttää, herra Langen. Herra pääjohtaja, viime vuonna kolme suurinta yritystä minun maassani siirtänyt toimipaikkansa ulkomaille saadakseen rahoitusta. Ja viime viikolla suurin teräsyritys Kreikassa siirsi Belgiaan ö, toimipaikkansa saadakseen luottoja. Tämä on ongelma, joka on suuresti yhteydessä siihen, miten rahoituspolitiikka toimisi normaalisti. Tämä ei ole mikään puhtaasti kreik- espanjalais, portugalilais, kreikkalainen ongelma. Minkälaisiin toiminta voisitte ryhtyä, jos haluaisitte, jotta me saisimme kenties kaksi nopeutta eurovehykkeen sisälle rahoituspolitiikassa? Well, uh, let me uh, Yritän nyt antaa kuvaa siitä, miltä sirpaloituneisuus tällä hetkellä näyttää. Kriisin alussa tai meidän täytyy tarkastella tätä fragmentaatiota molemmin puolisesti, sekä rahoituspuolella että lainanottopuolella. Kriisin alussa oli molemmat. Pankit joiden rahoituskustannukset ovat paljon korkeammalla tasolla kuin niissä maissa, jotka ovat tätä ydinmaita. Ja meidän likviditeettivirrat olivat ai- paljon alhaisemmat näissä stressimaissa tai näissä vaikeusolosuhteissa kuin muissa maissa. Ja tämä pitkälti on nyt korjaantunut. Mitä olemme nähneet viimeisen kuuden kuukauden aikana, niin olemme voineet nähdä, että talletukset, kun luottamus on lisääntynyt, niin luottamukset ovat palanneet omiin kotimaan pankkeihinsa ja mitä sitten tässä teemme? Tarkastelemme, miten talletukset kasvavat eri maissa ja komputoimme tai vertaamme tämän kertoimen ja näemme tämä hajantuminen talletusten kasvun suhden eri alueilla, euroalueilla ovat nyt samalla tasolla kuin vuonna 2007. Joten tämä nyt oikeastaan tarkoittaa sitä, että rahoitus talletusten kautta ja sirpautumisen kautta pitkälti on hävinnyt. Sitten muun tyyppinen rahoitus kun pankit haluavat tukkumarkkinoille ja niin edelleen. Tämä ei ole vielä täysin häipynyt, mutta olemme voineet noita rahoitu- rahoituskorkoerot ovat kutistuneet. Mitä tulee luotantopuolelle? edistys on ollut paljon paljon hitaampaa ja vaikkakin vieläkin tässäkin voimme nähdä, että sirpautuminen on laskenut koroissa, niin silti ehdot ovat vieläkin erilaisia eri alueilla euroalueella. Tähänkin varmasti on hyviä syitä. Jos ajatellaan vaikka näitä riskipalkkioita lainanotolle, äh, niissä maissa, jotka ovat ongelmassa, kun taas verrataan maihin, joissa ei ole vaikeuksia, niin silloin tämä ero näillä on varsin suuri. Sen toiseksi äh, hallitusten joukolainat tuovat erilaista tuottoa joku aikaisempi puhuja tähän jo viittasi. Pankit sen sijaan, että lainaavat ta- taloudelle, ne ostavatkin valtioiden velkakirjoja. Niihin liittyy paljon pienemmät riskit ja tuotto on ihan ok niiden tuottavuutta ajatellen. Joten tällaisia kysymyksiä kyllä liittyy, mutta edelleenkin pääsyy on kysyntä me voimme nähdä, että asteittain meidän rahapolitiikkamme alkaa näkyä reaalitaloudessa ja pikkuhiljaa koko järjestelmä on elpymässä. Ja kun elpyminen etenee, me tulemme näkemään, että lainan anto puolen sirpaloituneisuus myös vähenee. On vähemmän riskialtista lainata yrityksille. Tietenkin, jos valtion lainat eivät olisi nollariskiä, niin sitten rahat menisivät ehkä ennemminkin talouteen, reaalitalouteen kuin valtion velkakirjoihin. Nyt menemme EPP ja Astrid Lulling. Puheenjohtaja, herra pääjohtaja, teidän kolleganne, joka on Luxemburgan herra Mersch, ja olenkin iloinen ohimennen siitä, että hän on antanut asiantuntemuksensa EKPn palvelukseen sen jälkeen, kun hän tästä täältä lähti. Hän on antanut varsin mielenkiintoisia lausuntoja lehdistölle pank- yhte- yhteistä pankkivalvontamekanismista valvonta, joka koskee 130 pankkia ensisijaisesti, tulee pian operatiivisesti, niin kuin tekin vahvistitte, mutta vieläkin pitää ratkaista huomattavan, huomattava ongelma, nimittäin tämä backstop-varautumisjärjestelmä, käyttääkseni tätä termiä, joten täytyisi määritellä se, miten jaettaisiin välttämättömästä pääo, välttämätön pääomittaminen eri hallitusten kesken. Jos vakavia puutteita jonkun pankin tasessa ilmenisi. Itse asiassa minä haluaisin, että te selittäisitte tätä problematiikkaa vähän yksityiskohtaisemmin. Mitä tulee sitten tähän eurooppalaisen kriisinratkaisurahastoon, joka on tavallaan nyt esityslistallakin jo, niin haluaisin myös, että te selvit, selittäisitte sitä, miten tämä backstop-problematiikka ja kriisinratkaisumekanismi liittyvät jotenkin toisiinsa. Täydentävätkö ne toisiaan? Onko kyse tavallaan samasta asiasta. En ole nyt ihan ymmärtänyt, onko, nämä, onko tämä sama asia vai kaksi eri asiaa. Sitten eri, on ilmestynyt erittäin mielenkiintoinen julkaisu. François Langlais selittää, että globalisaatio on menossa taaksepäin. Ja hän haluaa tätä todistaa sillä, että kansainvälinen pääoma väistyy huomattavasti erityisesti euroalueelta ja näin on ollut jo vuodesta 2007. Tässä kontekstissa haluaisin tietää, että jos tämä ilmiö osoittautuu todeksi, silloin pääoma, kansallisten pääomavirtojen vetäytyminen euroalueelta, olisiko se ongelma jo sinällään aivan erityisesti, kun ajatellaan yhtenäisvaluuttaa? Thank you. Kiitoksia. Vastaan ensin tähän toiseen kysymykseen. No, itse asiassa me emme kyllä näe, että globalisaatio olisi väistymässä. Ja jos katsomme, mitä pääomavirroille tapahtuu, tai on tapahtunut tämän vuoden alusta lähtien, niin itse asiassa on juuri päinvastoin. Pääomavirrat kulkevat vapaasti eri puolille maailmaa, luovat erilaisia rapoliittisia olosuhteita. Er, yleensä ne muuttavat korkotasoa, vaihtokursseja. Sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti, että saattaa puuttua tai puuttua niin sitä ennen oli valtaisia virtoja uusille markkinoille ja myös suuria virtoja euroalueella sitten, kun supistumismahdollisuus syntyi, niin sitten virrat taas lähtivät pois näiltä markkinoilta, ei niinkään euroalueelta, joten virrat ovat vielä hyvin liikkuvat ja globalisaatio ei ole väistymässä. Ensimmäinen kysymys liittyy tähän kriisinratkaisumekanismiin. Äh, meiltä ensin äh, meidän mielipidettämme kysyttiin ja virallinen EKPn ähm, Äh, äh, kannanotto julkaistaan. Tämä yhteinen kriisinratkaisumekanismi on todella välttämätön yhteistä valvontamekanismia silmällä pitäen. Tärkeää, että nämä äh, kulkevat rinnakkain, jotta saadaan hyvin toimivat rahoitusmarkkinat ja pankkiunioni. Odota, toivotamme tervetulleeksi kriisinratkaisumekanismin ehdotukset, jossa puhutaan yhtenäistä järjestelmästä, yhtenäistä viranomaisesta ja yhteisestä rahastosta. Me myös tuemme tätä suunniteltua aikataulua yhteiselle kriisiratkaisumekanismille ensimmäinen tammikuuta 2015 alkaen. Meillä oli myös mahdollisuus sanoa, että nämä kaksi roolia, arviointiroolia, eli arvioidaan pankin elinkyky ja myöskin sen purku, niin ne pitäisi tehdä erikseen. Mm, mitä tulee EKP ja yhteisen kriisiratkaisumekanismiin, e EKP tulisi olla omasta mielestään ainoastaan tarkkailija. Ja mitä tulee oikeusperustaan, niin äh, EKPn oikeuspalveluyksikkö on sanonut, että sopimuksen 14 artikla on mahdollinen oikeusperusta e, yhteiselle kriisiratkaisumekanismiasetukselle. Ja tätä mieltä ovat kaikkien EU-toimielinten oikeudelliset yksiköt. Neuvoston oikeudellinen yksikkö on myös sanonut, että 114 artikla on riittävä. No sitten tässä backstopista samaa eh, sanaa käytetään, eh, sillä tarkoitaan eri asioita. Se, mitä me eh, tarkoitamme backstopilla kriisinratkaisumekanismin yhteydessä, on se, että tämä rahasto, tämä yhteinen rahasto, siihen tarvitaan, sen luomisen tarvitaan kymmenen vuotta. No mitä tapahtuu sitten, jos me tarvitsisimmekin tätä rahastoa ennen tätä kymmenen vuoden äh, ajanjakson päättymistä. Ja sitten tämän rahaston mahdollisuus lainata rahaa jostain toista lähteestä, ei siis käyttää omia rahojaan, vaan lainata rahoja toisesta lähteestä. Sillä tarkoitetaan tätä backstopia. Eli siis, että tällä yhteisellä kriisiratkaisumekanismilla on joku mahdollisuus saada rahoitusta, jos ei pysty sitä itse vielä antamaan. Ja sitten SNDstä Emili Turunen. First of all, a comment. Um... kommentti. Niin, mitä sanoitte suhteestanne muihin keskus pankkeihin. Oli mielenkiintoista, että sanotte, että keskustelette, mutta ei mitään virallista päätöksentekorakentaa ei ole. Ihan vain kommentti. Tämä osoittaa, että meillä on vieläkin puutteita. Meillä ei ole vieläkään tällaista globaalia rahoituspoliittista tahoa. Niitä Mutta kuitenkin kysymykseen, niin uusi roolinne valvojana, pankkivalvojana tänään keskustelemme. Olen puhunut tästä ennenkin, mutta vieläkään en ole saanut ihan hyvää vastausta tähän kysymys on tästä omaisuusvarojen arvioinnista. Herra Dijsselbum oli täällä muutama viikko sitten ja hän sanoi, että omaisuuserien arviointi oli varsin ongelmallista ja mä olen tästä samaa mieltä ja tekin puhuitte uskottavuudesta tänään. Mutta hänellä ei ollut mitään konkreettisia tapoja varmistaa tämä ei pelkästään ollut metodien laadusta, vaan myös siitä, missä määrin asiantuntijat ovat riippumattomia. Kysymykseni kuuluukin, niin miten varmistetaan korkea laatu erityisesti, kun ajatellaan arvostelua, jota on esitetty viimeisten stressitestien jälkeen, mitä tuli niiden metodeihin, ja miten varmistetaan riippumattomuuden erityisesti yksityisen sektorin asiantuntijoiden kohdalla, ja miten te määrittelisitte riippumattomuuden itsenäisyyden tässä asiassa. Te sanoitte puhuitte näistä backstop-varautumisjärjestelmistä, niin pitäisi olla kansallisia sellaisia. Ja kysymykseni kuuluukin, onko niitä olemassa? Onko se realistista, vaikka Espanjan kohdalla, Kreikan kohdalla? Ehkä voidaan ottaa esimerkiksi vaikka Ranskakin. The first, let me... Ensinnäkin haluaisin sanoa, että kattava arviointi perustuu tiukkaan tehokkaan kattavan metodiin ja sitä tällä hetkellä valmistellaan. Valmisteltaessa yhteistä valvontamekanismia. Kuten sanoin, näitä tullaan tukemaan neuvoloita sanan kokeneelta ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Ja kuten sanottu, EKP on käynnistänyt kilpailun ja on palkannut ulkopuolisen konsultin. Selkeästi luontoitu, keskitysti johdettu projektinhallintamenetelmä tullaan luomaan sen varmistamiseksi, että tämä menetelmä, jota on luotu, tästä tullaan johdonmukaisesti toteuttamaan samoin kuin riippumattomasti kaikissa pankeissa, jotka kuuluvat tämän toimen piiriin. Siis se on kestävästi johdettu, se on johdonmukainen ja sitä tullaan soveltamaan riippumattomasti sen varmistamiseksi, että se ei sirpaloidu ja että tulokset ovat vertailukelpoisia. Ponnistolla tuetaan sillä, että on kokeneita ulkopuolisia projektijohtajia, projektien arviointi ja laadunarvonta tulee olemaan osa menetelmää niin, että val- voidaan varmistaa prosessin luotettavuus, samoin myöskin sen tulosten luotettavuus. Mitä tulee näihin backstopeihin? Minun on sanottava, että pitää ensinnäkin ottaa huomioon se, että pankit ovat itse lisänneet huomattavasti omia määräyksiään, joten kansallisten backstopien rooli on olemassa ja se on realistinen myöskin näiden maiden osalta, jotka te mainitsitte. Kiitos. Okay, thank you. Um, I, I think... Kiitoksia. Emili, minä ajattelin, mistä Desibum oli varsin kategorinen konsultointien kau- käyttämisestä ja myöskin hierarkiasta. Ehkä hänen vastauksiinsa voidaan niitä voidaan kyseenalaistaa, mutta mielestäni hän oli varsin selkeä sanainen tässä. Sitten seuraavaksi EPP ja Marian Taisen. Uh, thank you. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, ik zal het in het Nederlands uh, vragen. Uh, dank aan de voorzitter van de Europese Centrale Bank uiteraard uh, om hier aanwezig te zijn vandaag. Kiitoksia. Uh, kiitoksia, Draghi, että olette täällä tänään. Minä haluaisin esittää seuraavat varaukset ja esittää muutamia kysymyksiä, pääjohtaja. Kaikki toimielimet ovat kulkeneet pitkän tien. Me olemme tuottaneet paljon lainsäädäntöä, tehneet paljon poliittisia päätöksiä hyvin paljon tavanomaisia ja epätavanomaisia toimenpiteitä on tehty ja me olemme kyllä yrittäneet kaikkemme, jotta tulevat kriisit voitaisiin välttää ja jotta äh, olisimme taas oikeilla urilla, jotta voisimme välttää kriisin tulevaisuudessa ja luoda enemmän luottamusta, mutta me emme ole vielä saattaneet päätökseen täysin tätä työtä. Meillä on tämä yhteinen kriisiratkaisumekanismi, jota ei ole vielä täysin äh, toteutettu. Ja kun puhutte laadunarvioinnista ja muista laatutesteistä pankeille, niin on aina olemassa se riski, joka meidän pitää pitää mielessämme, että ongelmia syntyy siellä täällä. Ja siksipä esitänkin kysymyksen, että miten varmistamme, että heti kun tulee joku kielteinen uutinen, niin ei synny paniikkireaktiota ja kaaosta. Miten pystymme tämän välttämään? Oletteko tietoinen siitä, että tämä luottamuksen puute tällä hetkellä tarkoittaa sitä, että ei ole riittävästi vahvuutta taloudessa ja rahoitusmarkkinoilla? Kuka tässä puuttuu sitten asiaan? keskustelevatko toimielimet tästä asiasta. Esitin tämän kysymyksen komission sen Barnielle ja hän sanoi, että hän oli käsitellyt asiaa valtiovarainministeriöiden kanssa viimeisessä ECOFIN-neuvostossa ja että pitäisi olla kommunikointi tässä asiassa, pitäisi olla tietoinen tästä eikä pitäisi olla yllättynyt, jos kielteisiä uutisia syntyy, mutta valmistautuuko EKP tähän? Voiko tiedottaminen tehdä meistä vahvempia ja kuka ottaa vastuun tästä vai ovatko huolenaiheeni perusteltuja? perusteettomia. Really well niin teidän huolen on varsin hyvin perusteltua. Todella me jaamme saman huolen ja olemme tietoisia siitä, että meidän pitää jotenkin niitä kastua toimeen ja olla valmiita, valmistautuneita. Menneisyyden kokemukset ovat myös tässä olleet varsin suurena apuna. Ehkä asiat ovat nyt hiukan paremmassa jamassa tässä vaiheessa, varsinkin kun pank- sekä koska, koska pankit ovat lisänneet varoja, niiden, ne ovat lisänneet pääomaansa huomattavastikin, joten tilanne yleensäkin on paljon parempi. Luottamus on suurempaa kuin viimeisi, viimeisten stressitestien aikaan oli tilanne. Mutta meidän arviomme ole, tulee olemaan kattava ja tiukka, koska me tarvitsemme selvän yleiskuvan kaikista merkittävistä yksiköistä tai tahoista, joiden kohdalla harjoitamme valvontaa. On liian varhaista sanoa, minkälaisia lukuja voi tulla esiin joten uskomme, että tämä arviointi tulee lisäämään avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja tulee tätä kautta lisäämään luottamusta sillä edellytyksellä, että olemme valmis tarttumaan myös näihin puutteisiin. Siksi minä olen niin korostanut sitä, kuinka tärkeät nämä kansalliset backstop-varajärjestelmät ovat olleet alusta lähtien, ovat ihan olennaisen tärkeitä, jotta voidaan varmistaa uskottavuus tässä omaisuuserien laatuarvioinnissa ja stressitesteissä. Jos mitään kansallisia backstoppeja ei ole, niin silloin maailma sanoo, ahaa, nämä luvut ovat tulleet esiin tällä tavalla, johtuen siitä, että pelätään, että tulee vieläkin pahempia lukuja, koska nämä kansalliset backstopit puuttuvat. Siksi on aivan olennaisen tärkeää pystyä antamaan uskottavuutta koko tälle harjoitteelle. Ja näin siinä se, mitä, mitä yritämme. Yritämme toimia mahdollisimman trans, transparentilla tavalla, johdonmukaisella tavalla, kautta linjan, riippumattomasti, riippumattomia soveltuksia, mutta olemme valmiit kuitenkin puuttumaan tilanteeseen tarvittaessa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt Alden puolesta Ramon Tremosa. Äh, mister... Kiitos, herra Draghi. Hyvää iltapäivää. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen niistä koskee pankkiunionia. EKP tulee valvomaan erinäisiä eurooppalaisia pankkeja. Minulle katalonialaisena parlamentinaisena on hyvä uutinen se, että kaikki Espanjan pankit ovat eurooppalaisen valvonnan alaisia. Mutta kysymys kuuluu, kuka maksaa virheistä, joita EKP tekee valvonnassaan. Sitten toinen kysymys, joka koskee EKP-valvontaa. Minä uskon, että ei ole olemassa uskottavuutta ilman virheitä joidenkin pankkien kaatumista, uskottavuusmerkissä, että joidenkin pankkien on kaaduttava. EKPlla pitäisi olla mahdollisuuksia pakottaa pankit todellakin lopettamaan toimintaa, koska me näemme, että on pankkeja, jotka on katsottu, että ovat liian suuria, että ne voisivat kaatumme käyttää valtaisiin menetyksiin veronmaksajille ja leikkauksiin äh, yhteiskunnan menoissa. Toisaalta myöskin hyvin suuria pankkeja, esimerkiksi Saksassa, äh, West LB, joka on kuitenkin pakotettu päättämään toimintansa. Kenellä pitäisi olla oikeus päättää tästä asiasta? Well, I, on the first question... Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys. En edes haluaisi ajatella sitä, kenen pitäisi maksaa, jos EKP virheen tekisi, mutta toinen kohta oli varsin tärkeä itse asiassa. Me sanoimme, olemme sanoneet ihan alusta lähtien niin, että hetki, jolloin pitää arvioida tietyn rahoituslaitoksen kestävyyttä ja miten hoidetaan tätä laitosta. Ne ovat kaksi eri hetkeä, eri tehtävää ja eri tahojen pitäisi ne myös hoitaa, joten EKP tulee kertomaan kriisinratkaisumekanismit, tai joku rahoitusinstituutio ehkä ei enää ole kestävällä pohjalla. Sitten SRM, ihan niin kuin USA on tilanne, se sitten päättää, mitä pitää tälle laitokselle tehdä. Se voidaan myydä, se voidaan pääomittaa, se voidaan fuusioida, se voidaan myydä. On monia eri tapoja. Mutta koska kaikki nämä eri mahdollisuudet saattavat vaikuttaa kansallisiin budjetteihin, veronmaksajiin, niin silloin se pitäisi olla aivan eri tehtävä valvojan tehtävästä. Ja näin se muuten toimii eri maissa nykyään muutenkin. On valvoja, joka pääasiassa kertoo budjettivallan käyttäjälle, valtiovarainministeriölle, että joku rahoituslaitos ei ole kestävällä pohjalla ja se pitäisi joko hajottaa tai ähm, myydä tai fuusioida muiden kanssa. Ja nämä kaksi tehtävää pidetään erillään. Minun tietääkseni kaikissa jäsenvaltioissa on näin. Thank you. Did you want to come back, Remo? Haluaisitko esittää lisäkysymyksen, jos sallitaan? Ne ovat niitä kysymyksiä, joista nyt keskustellaan myös. Mm-hmm kolmikantaneuvotteluissa, jotka liittyvät äh, perintädirektiiviin äh, ajatellessa, miten paljon joustavuutta pitäisi olla siinä, että eri pankkien osalta tilanne ratkaistaan eri tavoin ja, ja parlamentti haluaa katsoa tätä asiaa, mutta tämä asioista edelleen käydä neuvotteluja. Mario, millaisia kysymys sinulle joka koskee makrotason vakautta koskevaa politiikkaa EKPssä. Selvästikin tämä makrotason vakauden politiikka, jonka kuten tiedät, on hyvin tärkeä uusi väline, jota voidaan käyttää EKP silloin, kun EKP toimivaltaisena viranomaisena käynnistää toimintansa yhteisen ratkaisumekanismin puitteissa, mutta tämä vakautta koskeva politiikka voisi myöskin koskea sitä, että olisi esimerkiksi tilanne, jossa yksi korkotaso kaikki jäsenvaltioista ei toimi ja tätä kautta vaikuttaa pankkeihin ja pank, voitaisiin vaikuttaa pankkeihin, pankkeihin toimintaan ja siihen, pankit luotottavat. Kuka tekee tämän? Mikä on makrotason vakauden politiikka? Miten se tullaan hoitamaan? silloin, kun siihen liittyy tällainen rahapolitiikan puoli ja valvonnan puoli ja olemassa tällainen tietty elin, joka on sinne välissä niin kuin Englannin pankki, joka katsoo kumpaankin suuntaan. Miten tästä tullaan EKPssä selviytymään? We're actually working on this. The... Niin, me olemme tekemässä tämmöisen parissa. parissa. Mak- makrotason vakauden valvontapolitiikka pääasiassa tulee kuulumaan sekä valvonta neuvoston tehtäviin että EKP-neuvoston tehtäviin. Ja me olemme nyt viemässä loppuun erilaisia keinoja tehdä yhteistyötä. Erityiskokousten kokouksia pidetään juuri tästä asiasta, vaihdamme tietoja, joten nyt prosessi on juuri meneillään – ja pyritään löytämään oikea järjestely tässä asiassa. Myös pidetään mielessä se, että EKPssä meillä on äh, rahoitusvakauspuoli, joka myös käsittelee tätä asiaa, joten tämä on äh, asia tai ongelma, joka on kyllä vahvasti esillä ja meidän pitää olla valmiita antamaan teille, euroalueelle kohtuullinen tapa tässä asiassa toimia. Tämä on sellainen alue, joka on tavallaan tästä harmaata aluetta, näin voidaan väittää, mutta kuitenkin meidän tapauksessamme täm, tässä pyritään pitämään erillään rahapolitiikka, vakauspolitiikasta ja perussopimukset tekevät tämän helpoksen, helpoksi. Meidän päätehtävämme on keski lyhyellä aikavälillä pitää kiinni hintavakaudesta, joten tämä helpottaa meidän tehtävämme, koska me tiedämme, että riippumatta siitä, niin tämä on kuitenkin se tärkein mandaatti, joka meidän pitää täyttää. Kuitenkin voi olla paikallisia ongelmia. Me tarkastelemme makrotason politiikkaa. Äh, sehän on monimutkainen kysymys euroalueella ja tässä pitää tavallaan pystyä ottamaan huomioon myös paikalliset ongelmat, alueelliset äh, kuplat, joita saattaa syntyä eri alueilla, eli euroalueilla, mutta se ei vaikuta suoraan kuitenkaan rahapolitiikkaamme. Olisiko tämä siis EKP eh, e itse vai EKP tämän valvontaulottuvuuden eh, kautta? Me juuri mietimme, kuka tässä mitäkin sitten täsmällisesti ottaen tulee tekemään. Uh, Anteeksi, jos nyt tässä eh, Äh, hiukan otin tällaisen vaikean asian esiin. Meillä on vähän aikaa, ja Bokros on täällä äh, pilkuttanut, hänellä on kysymys. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. 2012 heinäkuussa te, herra pääjohtaja, teitte historiallisen kommentin toteamalla, että EKP tekee kaikkeensa euron pelastamiseksi. Voimme sanoa, että tämä oli tällaista eteenpäin suuntautuvaa ohjausta, koska sillä oli valtaansa myönteinen vaikutus, mutta ei rahoituspolitiikkaan, rahapolitiikkaan, vaan enemminkin finanssipolitiikkaan. Se esti valtiota menemään. Äh, vararikkoon samana, kun keskusteltiin siitä, että että rahoitukselliset transmissiomekanismit eivät ole suinkaan täydellisiä, koska on hyvin vähän luottuksen kasvua ja hyvin vähän myöskin tuoton kasvua äh, taloudessa eikö ole historian kannalta ironista se, että tällainen kommentti, joka on eteenpäin ohjaava, on paljon tehokkaampi backstop eh, finanssipolitiikalle sen sijaan, et, kuin miten se auttaa reaalitaloutta. I would agree with you that the OMT has been a... Olen samaa mieltä kansanne, että nämä rahapoliittiset suorat kaupat ovat olleet hyvin tehokkaita. En ole samaa mieltä siitä, että se olisi tällainen finanssipoliittinen backstop. OMT ovat rahapolitiikan väline. Meidän tulisi muistaa, että siinä silloin aikanaan ne riskit, joita yritimme torjua OMTn kaulla, olivat nämä riskit, jotka liittyvät hyvin äm, ongelmallisiin tilanteisiin, jotka vaarantaisivat euron äh, olemassaolon. Ja jotkut äh, korkotasot, joita me näimme euroalueella, eivät äh, olleet sellaisia, että tosiseikat niitä saattoivat perustella, vaan ainoastaan ne syntyivät sen takia, että oletettiin euroalueen hajoavan ja tällä tavoin puututtiin, tähän puututtiin OMTllä. Tämä oli rahapolitiikan tavoite, koska tällaiset haitalliset skenaariot estävät päätehtävämme toteutumisen, nimittäin ähm, keskipitkän aikavälin hintavakauden, ja tämä oli päätavoite mm, äh, te tiedätte ehdot äh, rahapoliittisten suorien kauppojen käytölle. Ne ovat hyvin äh, tiukat vaatimukset, joten ei ollut minkäänlaista tarkoitusta puuttua e, eri maiden finanssipoliittisiin ongelmiin. Mm, olimme silloin vakuuttuneita siitä ja vieläkin olemme vakuuttuneita siitä, että jos jossain maassa on epävakaa finanssipoliittinen tilanne, niin kukaan muu ei pysty sitä vakauttamaan kuin tuo maa itse. Ja e, kestävyyttä olisi arvioitava sellaisen korkotason kautta, joka kuvastaa tosiseikkoja. Tämä oli OMTn taustalla. No niin, otan vielä yhden kysymyksen Philip Lambertsilta ja sitten meillä voi olla lyhyt tauko, jota Mario on pyytänyt ennen seuraavaa kuulemisen osuutta. Euroopan järjestelmän riskikomiteasta. Will? President. sen pitäisi olla lyhyt sanainen puhe. Pääjohtaja sanoi, että lainaaminen reaalitaloudelle ei vastannut niitä odotuksia, joita rahoitusala odotti. Mutta kuin sanoin, että rahoitusala, onko se tavallaan nyt saanut kun se sellaista tuloksa, joka ei ole suinkaan yhteensopivaa reaalitalouden kehityksen kanssa? Yes. Ihan totta, kyllä. Jatkan vielä tästä kohdasta. Osa siitä, mitä nyt tällä hetkellä voimme nähdä, johtuu siitä, että kaikki sääntely, jota olemme olleet toteuttamassa sen jälkeen, kun rahoituskriisi alkoi, ja edelleenkin tätä työtä jatkamme, niin tässä tarkoituksena on tehdä pankkijärjestelmästä ja myös rahoitusjärjestelmästä yleisemmin vähemmän riskialtis kuin se ennen oli. Joten voitaisiin ajatella niin, että kyllä, tuottoprosentti on alhaisempi kuin aikaisemmin, koska me tiesimme, niin kuin te sanoitte, että olimme riippuvaisia tuotoista, jotka eivät olleet kestävällä tasolla ajan mittaan. Mutta koska tuotto on alhaisempi, silloin riski on myös alhaisempi tällä hetkellä. Mutta sekin menee vain aikaa. Menee aikaa markkinoille, rahoitusalalle ymmärtää tätä asiaa kunnolla tuotto tulee jatkossakin, jatkossakin pysymään alhaisemmalla tasolla. Samanaikaisesti myös riskit ovat alhaisemmalla tasolla, joten tämä on ihan erilainen riskituottoyhdistelmä, jo, jo, jonka ihmisten pitäisi alkaa pikkuhiljaa ymmärtää ja arvostaa sitä. Ja tietysti tämän päivän tilanne on paljon parempi kuin kolme vuotta sitten. Te olette nähneet, että pankit nyt ovat jälleen saada pääomaa markkinoilta, kokonaistilanne on parantunut luottamuksen kannalta katsottuna, joten asteittain näyttää siltä, että osakkeenomistajat pikkuhiljaa ymmärtävät tämän uuden tilanteen, jossa tuotto on alhaisempi, mutta samoin riski on alhaisempi ja he myös reagoivat tähän vastaavalla tavalla. Mutta tässä niin kuin aikaisemmin sanoin, omaisuuserä laatuarvioinneista tämä vaikuttaa tähän ja sillä on suuri merkitys, koska jotta jotta voi vakuuttaa yksityisen sektorin siitä, että sen kannattaa investoida pankkialaan. Silloin ei tarvita vain alhaisempaa riskiä, vaan silloin tarvitaan myös avoimuutta pankkien taseissa. Siksi tämä omaisuuserä laatuarviointi saattaa osoitautua erittäin tärkeäksi ja saa uudelleen vauhtia pankkisektorin luottovirtaukseen kohti reaalitaloutta. Kiitos. Nyt päättyy tämä rahapolitiikan puoli asioista. Meillä on nyt lyhyt tauko, noin viisi minuuttia, ja sitten aloitamme seuraavan istunnon ehkä muutaman minuutin etuajassa, mutta esimerkiksi sitä, että Mario ehtii varmasti lennolleen. Eli viiden minuutin kuluttua takaisin, kiitos. Right, welcome back colleagues. We are now going on to the... Uh... no niin, hyvät kollegat, nyt menemme uh, kuulemiseen jälleen uh, EKPn pääjohtajan kanssa, mutta tällä kertaa hän on roolissaan uh, Euroopan järjestelmäriskikomitean pääjohtajana, joten meillä on jälleen ensin muutamia kommentteja Mariolta tuossa tehtävässään ja sen jälkeen mennään sitten tähän kysymysvastauskierrokseen. Marjo. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Minulle on ilo tulla tähän valiokuntaan tänään kertomaan teille Euroopan järjestelmäriskikomitean toiminnasta. Haluaisin sanoa aluksi, että viime kokouksessa Englannin pankin pääjohtaja nimitettiin järjestelmäskomitean ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Kun me viimeksi tapasimme, sen jälkeen on ollut merkkejä asteittaisesta käänteestä Euroopan talouden näkymissä. Kehitys on rohkaisevaa, mutta mutta olen sanonut usein otteeseen jo, kun ne ovat vasta alkuvaiheessaan, on kuitenkin olemassa riskejä rahoitusvakaudelle. Kommentissani tänään eh, kerron teille työssä komitea on ryhtynyt näiden eh, riskien käsittelemiseen, jotka liittyvät vakuutustoimintaan, pankkitoimintaan ja markkinarakenteisiin. Kerron myös kahdesta muusta alueesta, jolla työtä on käynnissä, sitä, miten arvioidaan eh, Versmann ensimmäisen suosituksen toimeenpanoa ja sitä ohjausta, jota se antaa makrotasoiden vakautta koskeviin välineisiin osalta, joilla avustetaan kansallisia veronomaisia. Vakautussektorilla on tärkeä rooli sekä rahoitusjärjestelmässä että taloudessa kokonaisuudessaan sen lisäksi, että se ottaa hoitaakseen riskejä, joita taloudet ja yritykset itse eivät halua kantaa, se toimii myös investoijana. Samanaikaisesti on tarvetta käsitellä mahdollisia riskejä ja herkkyjä kohtia, jotka liittyvät vakuutuksiin. Jotkin niistä ovat sellaisia, että ne voivat vaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakauteen. Henkivakuutusyritykset ennen kaikkea ne, jotka lupaavat taatun tuoton, ovat kärsimässä nykyympäristössä alhaisesta korkotasosta. Kun tätä tarkastellaan mikrotason vakauden kannalta, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on aivan oikein antanut neuvon, että niin olisi syytä muuttaa liikemalliaan. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, koska sillä tartutaan kysymykseen sen talous, taloudelliselta lähteen kannalta. Jos toimintamallia ei muokata, vakuutusyritykset, jotka pyrkivät saamaan korkeampaa tuottoa, investoivat riskialttiimpiin omaisuuteen, mikä johtaa siihen, että syntyy mahdollisesti menetyksiä, jotka liittyvät riskipreemioiden lisääntymiseen. Tämän vaikutuksella saattaa olla rajalliset kannustimat tarttua heikkoon kohtiin, jos sääntelyjärjestelmät eivät saa näitä asioita esille. Tämä voisi johtaa siihen, että sektori ei pystyisi täyttämään tärkeää roolia, joka sillä on taloudessa. Sillä on se vaikutuksia suorastaan laajemminkin rahoitusjärjestelmään, johtuen suorista yhteyksistä ja siitä, että on asioita, jotka koskettavat yhtenäisesti kaikkia. Tietoisuus siitä, että vakuutusjohtajalla saattaa olla järjestelmän kannalta relevanttiutta on kasvanut. Kansallisella kansainvälinen vakuutusvalvonnan on katsottu International Association of Insurance Supervisors has developed a framework for policy responses, including... On, on, kansallisuusjärjestelmä on luonut erinäisiä kahdeta poliittisia vasten, vastauksia tähän mukana tehokkaan kriisin ratkaisun ja suuremmat tappioiden kattamisen kyvyn. Yhdysvalloissa järjestelmän kannalta tärkeät rahoitusjärjestelmät mukaan luettuna vakuutusyhtiöt ovat Yhdysvaltain keskuspankin johtokunnan äh, valvonnan alaisia ja mitä koskevat myöskin vahvistetut varovaisuusstandardit. Euroopassa työllä pyritään samaan aikaan vakavaraisuussäätelyyn. Uusia järjestelmiä on käynnissä. Suomen se kakkonen, äh, siis, ja se kakkonen heijastelee vakuutusyritysten riskiprofiilia paremmin kuin Solvency 1, ja se vahvistaa niiden riskinhallintakykyä. Samanaikaisesti uusi järjestelmä on sellainen, että sen tulisi pystyä myöskin kestämään mahdollisia seurauksia, jotka liittyvät eh, liiallisista epävaikkaisuuksista lyhyillä markkinoilla, mukana vaikutus, jotka liittyvät eh, sykliseen kehitykseen – Kuten Euroopan parlamentti on pyytänyt, niin komitea on osallistunut taloudellisen arviointiin, joka liittyy pakettiin, jonka on tehnyt Euroopan vakuutuslisäeläkeviranomainen ja on kiinnittänyt huomiota niihin johtopäätöksiin, jotka se on tehnyt ja tukee niitä. Että ajatellen näitä asioita, jotka juuri mainitsin, on tärkeää, että tässä paketissa vahvistetaan asianmukainen pääomataso ja täysi avoimuus näiden toimien toteuttamisessa. Kaikki riskit, niitä pitäisi käsitellä asianmukaisesti. Pankkijärjestelmä on ratkaisevan tärkeä talouden rahoittamisessa. Samanaikaisesti sen rooli rahoituskriisin kasvaessa on osoittanut, että on olemassa erinäisiä heikkoja kohtia. Tärkeitä askelia on otettu näiden heikkouksien käsittelemiseen jotta saataisiin aikaan terveempi pankkijärjestelmä, jonka Euroopan kansalaiset ansaitsevat. Tämä myös on alue, jolla tällä parlamentilla on ollut keskeinen rooli, kun se on hyväksynyt säädökset, jotka koskevat yhteistä valvontamekanismia. Pankkijärjestelmän arviointi, jota EKP tekee, joka tehdään johdonmukaisesti pankkiviranomaisen suositusten mukaisesti, jotka ilmoitettiin tämän vuoden maaliskuussa, on sellainen, että se voi vahvistaa luottamusta pankkien terveyteen yhtenäisen valvontakanismin puitteissa. Tämä puolestaan vähentäisi pankkien rahoituskustannuksia ja alentaisi luottojen kustannuksia niin yrityksille kuin talouksille. Tämä edellyttää selkeää tiedottamista, samoin kuin uskottavaa ja tehokasta ex-ante-mekanismia. Mukaan luettuna finanssipoliittiset backstopit, missä niitä tarvitaan, joilla voidaan kattaa mahdolliset pääomavajeet, jotka saattavat paljastua tällaisen tutkinnan seurauksena. Esimerkiksi komiteassa me katsomme kahta rakenteellista piirrettä, jotka Euroopan pankkijärjestelmässä on ja jotka ovat rahoituskriisin aikana nousseet erityisesti esille. Yksi on se, että pankkijärjestelmä on suuri suhteessa reaalitalouteen ja toiseksi tappiot ovat keskittyneet tiettyihin luottosektoreihin. Monissa maissa pankkien pääoman nopea kasvu, joka on liittynyt lisääntyvään vaikutukseen, on osoittautunut kestämättömäksi. Kun luottotappiot toteutuvat, jotkin valtiot ovat tukemaan pankkijärjestelmään ja ovat joutuneet paineen alaiseksi. Ja vipuvaikutuksen poistuminen aiheutti ongelmia siinä, miten saatettiin luotottaa reaalitaloutta. Tämä lisäsi kriisiä laskukaudella ja on edelleenkin rasituksena elpymiselle. Tätä taustaa vasten komitean hallintoneuvosto on edelleenkin miettinyt sitä, miten saataisiin pankkisektori, joka olisi suhteessa talouden kokoon ja, ja miten se vaikuttaisi myöskin siihen, miten saadaan aikaan asianmukaisia rahoituspalveluita sosiaalisesti hyödyllisellä tavalla. Neuvontava tieteellinen komitea on myöskin käynnistänyt työn tässä asiassa. Kriisin aikana pankkien tappiot usein keskittyvät tietyille luottosektoreille. Erinäisissä maissa tappiot, jotka liittyvät kiinteistöluottoihin ovat pitkälti vaatineet julkisen sektorin puuttumista pankkijärjestelmään, mutta myöskin pienillä nurkka-alueilla, kuten laivaalan rahoitukset, ovat vaatineet toimia yksittäisten pankkien osalta joissakin maissa. Suhdannealttiit sektorit, jotka vaikuttavat pankkeihin Euroopan unionissa, koskevat, niihin kuuluvat rakennustoiminta, kiinteistöt, keskuskultushyödykkeet, ennen kaikkea auto, erilaiset tuot, tuotan, tuotteet, joita tuotetaan miksi teräs- ja kemian teollisuuden alueella. Ensimmäisen komitea on edelleenkin tekemässä työtä alueella. Nyt käännyn sitten keskeisten vastapuolten toimintaan, jotka ovat keskeinen osa EUn rahoitusjärjestelmää. Niin kuin tiedätte, 20 valtiot ovat sopineet, että kaikki standardisoitu OTC-johdannaiset pitäisi käsitellä tällaisten vastapuolten puitteissa, kun nämä eh, keskusvastapuolet merkitsevät sitä, että voidaan vähentää taloudellisia eh, ongelmia ja myöskin antaa riskiä vähentämiä hyötyjä. ovat myöskin osa järjestelmää, eivät tärkeitä niin sisältyy myöskin makrovakauteen liittyviä riskejä. Keskusvastapuolten marginaalisääntöjen ja käytänteiden suhdanteen mukaisuus on erittäin tärkeä huolenaihe. Marginaalien nostaminen vaikeina aikoina, niiden pienentäminen hyvinä aikoina saattaa olla järkevää yksittäisen keskusvastapuolten kannalta, mutta se sisältää myös riskin, että rahoitusjärjestelmän suhdanneherkkyys lisääntyy. Tämä herkkyys saattaa lisääntyä, kun keskusvastapuolten merkitys lisääntyy. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on ottanut jo muutamia hyödyllisiä huomioita teknisiin standardeihin. Niiden tehokkuus makrovalvonnallisesti saattaisi vahvistua Äh, jos otetaan tällaisia lievennystoimenpiteitä, joilla on suhdannevastainen äh, luonne. Keskusvastapuolet tarvitsevat myös vahvoja elvytysohjelmia ja kriisinratkaisujärjestelmiä, jotta voidaan välttää äh, maksukyvyttömyys. Lisäksi on myös vaarana, äh, että ongelma tarttuu erityisesti äh, keskusvastapuolten välillä sellaisten, jotka selvittävät samanlaisia tuotteita, niin kutsuttua yhteistoimintaa. Ja äh, kehittyvät keskusvastapuolimarkkinat pitää luoda niin, että tällaiset haittavaikutukset eivät leviäisi yhdeltä keskusvastapuolelta toiselle Tätä varten ESMA on jo antanut suuntaviivoja. Kuitenkin jos otetaan huomioon, kuinka tärkeitä keskusvastapuolet on, on tärkeää, että meillä on useita erilaisia välineitä tällaisen tarttumisen ehkäisemiseksi. EU on antanut EJRKlle tärkeän roolin tällä alalla. Esimerkiksi Euroopan markkinarakenneasetuksen alaisena, Emirin alaisena EJRK on pyydetty arvioimaan mahdollista kärjistävää vaikutusta, joka keskusvastapuolten mukaisilla marginaalikäytänteillä voi olla ja valvoa tällaisten yhteentoimivuussopimusten suunnittelua. EJRK on harkinnut näitä kysymyksiä viimeisessä neuvoston kokouksessa ja on tilannut lisää tutkimuksia. Lisäksi haluaisin kertoa teille vielä kahdesta muusta asiasta. Ensinnäkin EJRK on ensimmäisen suosituksen täytäntöönpanosta. Kuten tiedätte, EJRK on suositukset ovat pehmeitä välineitä, e, joiden seurauksena on tällainen toimi tai selitä mekanismi. Joten vastuullisuuden kannalta on tärkeää arvioida, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet, mukaan lukien mahdolliset selitykset siitä, miksi ne eivät ole mitään tehneet sen jälkeen, kun tällainen EJRK-suositus on annettu. EJRKn ensimmäinen suositus lainanannosta vieraassa valuutassa on nyt juuri saatettu koko kierrospäätökseen suosituksen julkaisemisesta sen täytäntöönpanon arvioinnin päättämiseen. Kuten ehkä muistatte, suosituksessa ähm, esitellään erilaisia toimenpiteitä, joilla voidaan torjua äh, järjestelmäriskejä, jotka johtuvat äh, vieraassa valuutassa lainaamisesta yksityissektorille. EJRK neuvosto on nyt päättämässä tätä arviointia. Se julkaistaan seuraavien viikkojen aikana ja samanlaisia arvioita ainoastaan tehdä EJRKn eh, e muista suosituksista. Toinen kysymys, josta halusin puhua, on ovat eh, makrovakausvälineet, jotka eh, juuri hyväksyttiin liittyen Euroopan uusiin pääomavaatimussääntöihin. Nämä uudet pääomavaatimussäännöt tulevat astumaan voimaan vuonna 2014. Niissä sisältävät useita makrovakausvälineitä, joita kansalliset viranomaiset sitten soveltavat. Kuten kerroin viimeisessä kuulemisessa, niin EJRK tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa – siitä, miten näitä välineitä voidaan käyttää koordinoidulla tavalla ja annan teille enemmän yksityiskohtia tästä asiasta seuraavassa kuulemisessa. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Vastaan nyt mielelläni kysymyksiin. Uh, thank you for telling us Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia, että kerroitte meille tästä uuden vara puheenjohtajan nimittämisestä. Me jo tässä pohdimme, milloin pystymme varapuheenjohtajaa kuulemaan todennäköisesti ensi vuonna, koska tällä valiokunnalla on niin paljon työtä ja tietenkin myös muilla ihmisillä on paljon sitoumuksia. Mainitsitte vakuutukset ja monet meistä tekevät paljon työntä, jotta Solvenssi 2 siis saadaan päätökseen Omnibus 2 ehdotuksen puitteissa. En nyt aio kertoa teille yksityiskohdista, mutta järjestelmän näkökulmasta Tuleeko vakuutusyhtiöstä systemaattisempia, koska mm, tällaiset kriisiratkaisujärjestelmät ja pelastuspaketit niitä uhkaavat. Lisääkö tämä järjestelmä riskiä? The concept of uh, being systemic. Systeemisen määritelmä eroaa pankkialalta pankkien kohdalla on kysymys siitä, että likviditeettiongelmat siirtyvät maksukykyongelmiksi. Mitä tulee vakuutuspuolelle, se, että järjestelmän puoli liittyy siihen mahdollisuuden, että on tietyt funktiot kuin riskin monimuotoistaminen häviäisivät. Esimerkiksi ei enää olisikaan vakuutusta. Lisäksi haavoittuvaisuus vakuutusalalla voisi näkyä niin, että puuttuu pitkän aikavälin investointeja talouteen tai pahimmassa tapauksessa olisi tällaisia nopeita myyntejä tietysti tietyissä suhdanteissa. Tähän perustuen työ jatkuu kansainvälisellä tasolla sekä finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmässä eh, että muualla, jotta saadaan aikaan tällainen makrotason vakautta koskeva näkemys. Päätoimijat viime aikoina on identifioitu, niin kuin aikaisemmin sanoin, mutta eh, FSBssä ja viisi yhdeksästä on eurooppalaisia. Loppupäätelmät. No, Vakuutusalahan on systeemistä luonteeltaan, mutta toisin kuin pankit, eikä pelkästään sen takia, että noita mahdollisia Beilin toimia, viittasitte, sekin on asia, jota meidän, meidän pitää harkita. Kiitos. You are a slightly related... Jos voin vielä vähän samantyyppistä asiasta kysyä. Mainitsitte pitkän tähtäimen investoinnit ja nyt on useita ehdotuksia, joiden äh, avulla yritetään saada vakuutus- ja eläkeyritykset kiinnostuneemmiksi pitkän tähtäimen investoinnista, mutta ne pyytävät jonkinlaisia takeita, oli sitten kyse Euroopan investointipankista tai jostain muusta. Eli jos me sitten laitamme tänne mm, Äh, hallituksen takeita äh, vakuutusyhtiöiden pitkän tähtäimen investoinnille, niin emmekä juuri siirtänyt jotain, joka oli pankkien tehtävä tehdä äh, pitkän tähtäimen investointeja asiaksi, joka on sitten vakuutusyhtiöiden. The, the, the, this function of being a long tämä toimi, että on pitkän aikavälin investoija, vakuutusala on että tällainen pitkä, pitkään esillä ollut asia, ja tavallaan tämä on hyvä merkki tässäkin, ne, he, ne antavat ne on tällainen syklien vastainen rooli. Ne ovat tyyppinen yhteisöinvestoija, joka on ratkaisevan tärkeää, että voidaan rahoittaa infrastruktuurisijoituksia, jotka ovat pitkän aikavälin investointia tietenkin, ja niillä on rooli lyhyen aikavälin taloudellisia tavoitteita vastaan ilman, että voidaan taata mitään, niin viime aikoina kuitenkin on ollut tällaista suuntautumista, että suuret vakuuttajat ovat äh, siirtymässä äh, myös lainanantopuolelle. Tämä saattaisi auttaa, kun arvioidaan, kun helpotetaan luottolamatilanteessa globaalisti, mutta tässä pitäisi olla muitakin toimia mukana, jotta pitäisi, tavallaan varautua riskeihin kriiseissä. En ole varma, että vakuutusala tarvitsee lisätakeita, jotta se voi ryhtyä samantyyppisiin investointeihin. Ainahan se on ennenkin näin toiminut. Okay, so they're asking. Hyvä on. He pyytävät, mutta eivät ehkä saa. Nyt menemme sitten EPP-hen kysymys Diego Feijolta. Sharon. Sr. Presidente Draghi, queria começar... Puheen herra pääjohtaja Draghi, minä haluaisin aluksi kiittää puheenvuorostanne. Se miellytti minua ennen kaikkea ajatellen sitä, mitä sanoitte pankkijärjestelmän merkityksestä ja miten tärkeitä Euroopan unionin talousjärjestelmät ovat, ja tässä tietysti on tärkeää, että sijoittajilla on luottamusta. Ne, jotka sijoittavat rahaa, pankkisektoriin, niin heidän täytyy voida luottaa pankkisektoriin. Me työskentelemme nyt yhtenäisten valvontajärjestelmien parissa, mutta meidän pitää ajatellen myöskin talletusten takuuta ja näissä mm, rahastoja ryhtyy myöskin lisätoimiin. Täällä on kysymys siitä, että yli 100 000 euron suuruiset tuotot pystytään takaamaan. Se on tietysti hyvin suurta levollisuutta aiheuttavaa. Herra Draghi, jos mä ajattelen näitä toimenpiteitä ja kehitelmiä edelleen, voimmeko me kenties saada aikaan lisää luottamusta kasvattavia toimia eurooppalaisille sijoittajille? Well, the, uh, at the general... No, yleisellä tasolla paras tuki eurooppalaisille säästöille on luottamuksen palauttaminen talouteen ja se, että saadaan aikaan vahvaa elpymistä. Nyt kun on kyse kriisinratkaisusta, niin meidän täytyy tehdä ero olemassa olevien huolien ja menneiden huolien välillä. Olemassa olevat huolien suhteen meillä on selkeä hierarkia, jossa olemme sanoneet useaan otteeseen, että toisaalta pitäisi suosia tallettajia ja pääoman bail-in toisaalta. Tällä välin on erilaisia velkojia, eri tason velkojia ja sitten on menneet huolet, jossa meidän pitäisi olla erittäin varovaisia, kun pohdimme tätä bail-inia silloin, kun pankki on vielä elinkelpoinen. Paras tapa ratkaista tämä tilanne on, että on tietty välineistö, jotka syntyvät äh, tämänhetkistä tilanteesta ja niitä sitten äh, sovelletaan, mikäli tämä riski materialisoituu. Siksi valvojien rooli on erittäin tärkeä tästäkin näkökulmasta. Kiitoksia. Did you want to come back? Haluatko esittää lisäkysymyksen? Para Um Minä haluaisin vielä pyytää kommenttia äskettäin Portugalissa olevista tilanteesta, nimittäin ei rahoitusalan yritys Portugalissa tarvitsi marraskuussa 2012 luottoa 12,2 prosentin luotolla. Toisessa jäsenvaltioissa yritykset maksavat korkoja, jotka ovat kolme kertaa alhaisempia. Mitä voidaan tehdä, jotta tämän tyyppisiä tilanteita voitaisiin välttää? The, um, this situation is... Tämä tilanne on tulosta rahoituskriisistä, joka on su- luonut hajautuneisuutta euroalueelle. Ja vaikka rahoitusten kustannuspuolella me nähneet huomattavaakin parantumista pankkien kohdalla, niin vähemmän parannus on esillä lainanottajapuolella. Vieläkin voimme nähdä, että lainan, lainamaksut vaihtelevat maasta toiseen. Tämä osittain kuitenkin liittyy siihen seikkaan, että meidän pitää hyväksyä se, että lainanannon riskit vaikeusolliset kansantalouksissa ovat korkeampia kuin paremmassa tilanteessa olevissa talouksissa. Ja toiseksi monet pankit olevissa talouksissa kyllä ostavat huomattavastikin omaa val- valtion velkaansa ja korot valtion velkakirjoissa ovat korkeampia kuin niissä maissa, jos talouden tilanne on parempi. Tämä tavallaan tarjoaa tai kertoo, miten tästä ulos päästään. Selvästikin elpyminen, finanssipoliittinen vakauttaminen ja sen jatkaminen, molemmat lisäävät luottamusta, vähentävät riskipalkkioita, vähentävät korkoja äh, hallitusten velkakirjoissa. Näin se parantaa lainanantoa reaalitaloudelle. So does that mean then that, uh... Tarkoittaako tämä sitten sitä, että carry trades, uh, trade on se, joka vie pk yrityksestä rahoituksen? Yksi vaihtoehtoista investoinnista, jos todellakin korot olisivat alhaisempia, pankit lainaisivat enemmän tai alhaisemmin kustannuksin. En ole varma, lainaisivatko enemmän, koska pitää tarkastella sitä, mikä on tämä pankkien riskin välttämis välttämistahto ja minkälainen tuotto sopeutuu, otetaan otetaanko se riski, onko se riskipainotettu tuotto. Mutta jos talous tai elpyminen olisi vakaampaa, selkeämpää. Se on näkisi, että tämä riskipalkkiot laskisivat. Jos finanssipoliittinen sopeutuminen olisi vahvemmalla pohjalla, silloin nähtäisiin, että korot olisivat alhaisemmalla tasolla myös hallituksen aikakirjoissa. Jos äh, valtionvelkan riski olisi korkeampi, jos pankeilla se olisi riittävän korkealla omissa sisäisessä äh, malleissa niin kuin niillä pitäisi, niin parantaisiko tämä sitten lainanantoa reaalitalouteen? That's, that's a quite, that's a quite... Aika vaikea kysymys. Toisaalta voisi ajatella niin, että jos lainataan kovammalla rahalla hallitukselle, silloin laho, lainananto yritykselle olisi halvempaa. Mutta toisaalta, jos lisää pääoman vastaanottokykyä ja lainataan hallituksella ostamalla velkakirjoja, silloin on vähemmän pääomaa lainattavanaan reaalitaloudelle. Joten tämä ei ole mikään helppo kysymys vastata, mikä olisi sen nettovaikutus, kun on tämä riskipainotus olemassa. Mutta tämän lisäksi vielä, jos olisi riskipainotus lainanannossa hallituksille, niin silloin pitäisi ajatella myös sitä, että nämä riskipainotukset ovat korkeampia stressimaissa kuin maissa, joissa taloudellisia ongelmia niin paljon ei ole, ja siksi pääoman vastaanotto olisi korkeammalla tasolla stressimaissa kuin näissä maissa, joissa vaikeuksia ei ole, joten te voitte nähdä, minkälaisia ulottuvuuksia tähän kysymykseen liittyy. Se on varsin monimutkainen mess we've got ourselves into that we're not getting us. Olemme nyt sotkussa, josta emme pääse enää ulos. SNDstä Saidel Kadri. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra pääjohtaja johdantopuheenvuorosta. Minä haluaisin tarttua varjopankkeihin. Komissio viime viikolla hyväksyi asteittaisen suunnitelman ja myöskin asetusluonnoksen, joka liittyy tällaisia rahamarkkinarahastoja varten, jotka ovat hyvin tärkeitä pankkien rahoittamisessa ja hallitusten yritysten, valtiollisten toim- laitosten rahoituksessa, mutta niissä on myöskin suuri riski. Ja näiden rahastojen likviditeetin varmistaminen on yksi tärkeä edellytys sille, että järjestelmäriski, joka rahastoissa on, saadaan katetuksi. Ei saa olla niinkään kysymys siitä, että luottaisiin ulkoiseen luokitukseen. Kysymys on pitkälti yritystä rahoittajista ja ennen kaikkea aivan liian pitkälti on kyllä huomiota pankkeihin, joiden arvoja pyritään vakauttamaan, mutta se on sellaisia, jotka ovat vaihtelevien arvojen osalta, siis Siis on sellaisista kysymys, joissa tällaisena vaihteluasteena on vain kolme prosenttia. Oletteko sitä mieltä, että otamme tämän riittävässä määrin huomioon? Ja ehkä meidän pitäisi järjestelmäksi komiteassa katsoa tätä, sitä, että nämä ei tapahdu oli tällaisia vaihtelevasti arvioituja rahastoja, pitäisikö ne pitäisi korvata kiinteästi arvioilla rahoituksella, tai onko tämä mahdollista, mutta on kenties muitakin välineitä? EKP e nostanut julkisen suosituksen 20. joulukuuta 2012 Euroopan komissiolle markkina, rahamarkkinarahastosta. Me seuraamme tässä tätä ajattelua, jonka keskuspankit muualla maailmassa jakavat esimerkiksi, miten Federal Reserve tähän suhtautuu USAssa. Raharahastot, kun ajatellaan kokoa ja toimintaa, niin niillä on suurempi merkitys USAssa. Tämän ajattelun mukaisesti rahamarkkinarahastot, joihin liittyvät nämä SINAFit, ovat tavallaan vastine talletuspalveluita luottolaitokset tarjoavat. Näistä syistä sinafeja pitäisi välittää tai niitä pitäisi sitä samoin säännöin kuin pankkeja tai lainsäädännön pitäisi varmistaa, että ne pitää pakollisesti muuttaa viinafeiksi, eli tällaisen arvoverkoksi, ne ovat systeemisen riski, koska on mahdollista, että investoijat pakenevat ilman kuitenkaan, että on mahdollista että sille, että äh, sääntelijä voi puuttua samoilla välineillä kuin pankkien kohdalla. Euroopan komissio on ehdottanut syyskuun neljäs päivä että asetusta Euroopan parlamentille ja neuvostolle rahamarkkinoille markkinarahastosta komissio ehdottaa erilaisia e, ratkaisumalle. Sinapit eivät ole kiellettyjä sinällään, mutta niille pitäisi olla tällainen kolmen prosentin puskuri omaisuuspuolella. Nämä rahastot eivät pysty, no, jos ei pysty noudattamaan näitä vaatimuksia, silloin olisi pakko muuttaa ne toiseksi. Ja riski, järjestelmän riskikomitea tulee arvioimaan tätä komission ehdotusta myös ajatellen sitä suostuspuolta. Uskon, että tulemme toimimaan näin 2014 vuoden aikana, joten vastaus teidän kysymykseenne siitä, onko 3 prosenttia riittävän suuri määrä vai ei, se tullaan antamaan tämä vastaus teille myöhemmin. Point we, I think Tässä vaiheessa varmasti olen puhunut tarpeeksi ja tiedätte nyt, mikä, miten ajattelemme näistä kysymyksistä. Thank you. Right, we might need it a bit quicker than that, but apart from that... Um, uh... Pitäisi eh, saada tämä vastaus ehkä vähän aikaisemmin, eh, eh, koska me katsomme tätä vielä ennen ensi vuotta. No niin, Altesta sitten Ulle Schmidt. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä uudesta sukupuoliin tasa-arvoon liittyvästä politiikastanne äh, EKPssä. Voitaisiin sanoa, että te kuuntelitte äh, tätä parlamenttia, mutta ekp neuvosto ei. Niin, niin herra Langen, näin se on. Mitä seurauksia pääjohtaja on täyden pankkiunionin äh, syntymisestä YVM esimerkiksi äm, EJRKlle? Saattaisiko tämä toimielimellinen malli tai puitteisto olla ehkä liian monimutkainen ja aiheuttaa sen, että nopea toiminta vaikeutuu. Ja haluaisin myös kysyä teiltä, koska minä tulen maasta, e, joka on euroalueen ulkopuolella ja olen sitä pahoillani, mutta näin nyt vain on, mikä tilanne tulee olemaan pankeille euroalueen ulkopuolella, joilla on äh, haaraliikkeitä euroalueen sisäpuolella. Esitin tämän äh, kysymyksen äh, jollekin teistä, en nyt mainitse hänen nimeään, enkä minä todellakaan ymmärrä, mitä tapahtuisi, jos ne sisältäisivät järjestelmän riskin. Ja lopuksi, hyvä pääjohtaja, että ette voi lähteä täältä parlamentista ilman, että sanotte jotain eilisistä vaaleista. Tämä on poliittinen elin ja meidän missiomme on poliittinen. Jos minä nyt katson tämän päiväisiä markkinoita, niin siellä vähän tällainen heilahtelevainen luo Ovatko nämä, luoko tämä vaalitulos Saksassa enemmän äh, rahoitusvakautta Euroopassa? Kiitoksia. Share. Niin, toivon, että minun ei tarvitse vastata tähän kysymykseen ja toivon, että pyyntöni hyväksytään. Ensimmäisen tästä asiasta, miten äh, esimerkiksi komitea ja yhteinen rahoitus, valuutamekanismi ovat toimimaan yhdessä, miten ne ovat toimia, eri alueilla. Järjestelmäriskikomitea on verkosto, sen sijaan taas YVM on instituutio. Järjestelmäriskikomitealla on vain pehmeää valtaa, yhteisellä valvontamekanismilla on mahdollisuus tehdä sitovia päätöksiä. Yhteinen valvontamekanismi kerää kaikkien keskuspankkien ja valvontaviranomaisten toimet yhteen, ja yhteinen valvontamekanismi tulee harjoittamaan sellaista toimintaa, joka osittain nyt tällä hetkellä on eh, muilla tahoilla ja tulee myöskin jakamaan toimintavaltaa kansallisten makrotason vakauden valvovien, valvon, valvovien viranomaisten kanssa pankkitoiminnan alueella. Tehtävät, joita esimerkiksi komitealla on, tulevat edelleenkin olemaan sellaisia, että niistä huolehditaan ja mitä tulee sitten päälle päällekkäisyyttä jäsenissä, joita on EKPn hallintoneuvostossa ja esimerkiksi komitean hallintoneuvostossa on mielestäni sen, että myöskin tieto kulkee ja varmistaa tiedon kulun. Neuvontava tieteellinen komitea on tehnyt kertomuksen tästä äskettäin ja pyytäisin, että tutustuisitte siihen, koska se on mielenkiintoinen tausta-asiakirja. Sitten kysyitte minulle minulta pankeista, jotka eivät sijaitse euroalueella, mutta joilla on haarakonttoreita euroalueella. Tässä tapauksessa valvonta tehdään normaalin käytännön mukaisesti, joka nytkin on olemassa, jossa on valvojia jo kotimaassa ja toisessa maassa, jossa toimitaan. Mikään ei tule muuttumaan verrattuna nykytilanteeseen. Ainoa ero on se, että aiemmin oli olemassa kansallisia valvojia meidän puolemme ja huomenna on olemassa tämä keskeinen valvoja YVM ja tässä mielessä mikään ei muutu. Haluaisin toistaa kysymyksen, joten teidän vastauksenne on, että ette näe mitään ongelmaa tässä uudessa puitteistossa kun on kyse nopeasta toiminnasta vaikeina aikoina? No, no, I... En, en, en näe mitään erityisiä ongelmia. Jos me olemme menestyksekkäitä, luossamme tehokkaan yhteisen valvontamekanismin, en näe mitään ongelmia. Haluaisin sanoa, että osa menestyksestä riittyy liittyy juuri siihen, mitä te sanoitte. Meidän täytyisi pystyä toimimaan nopeasti, riippumattomasti, ilman, että on eturistiriitoja. Ja tässä mielessä nykyiset puitteet ovat todella suseolliset verrattuna edelliseen. Mitä nopeuteen tulee, meidän täytyy saada lisää nopeutta. Meidän varmistaa se, että olemme yhtä nopeita päätösten tekemisessä, joita keskus tekee, suhteessa siihen, miten ne pannaan toimeen kansallisella tasolla. Taule, tämä ei tarkoita, että komission ehdotus tällä hetkellä olisi täydellinen. Meidän täytyy vielä saada se käsiimme ja niin me aiommekin. Sitten vihreistä Philip Lambert. Monsieur le Président, I'll speak. Puhuen iltapäivää pääjohtaja. Te puhuitte pankeista, vakuutuksesta, kysyn niistä molemmista. Ensinnäkin vakuutuksesta Omnibus 2. Onko tämä volatiliteetti tasapainottaja? Näyttää siltä, että kun pyritään vähentämään markkinoiden volatiliteettia, se on yhden suuntaista silloin, kun mennään alaspäin, mutta se ei toimikaan, kun mennään ylöspäin. Toisin sanoen se voi todellakin vaikuttaa jotenkin ja välttää näitä nopeita myyntioperaatioita, mutta ei sitä mitenkään kuplia ja miten tulee järjestelmän riskeihin olettaisiin tämä toimisi molempiin suuntiin, eikä vain yhteen suuntaan sitten pankeista. Teidän kolleganne Andrea Enriä mainitsi ECOFin kokouksen Vilnassa – on saatu aikaan Euroopan suurta edistystä sikäli, että pankit nyt ovat sellaisessa, ovat saaneet 3,70 prosentin velkaantuneisuusasteen, joka tuntuu varsin alhaiselta itse asiassa. Miten ymmärrätte jotkut, miten näette nämä ehdotukset, on tehty, että ne on tarpeeksi tiukkoja olla velanotossa ja pitäisi pyrkiä 10 prosentin vipusuhteeseen ja vaatia tätä järjestelmän kannalta merkittäviltä laitoksilta voitaisiinko todellakin pakottaa tähän suurempaan vakauteen ja välttämään riskejä pankeissa, koska tehän ehkä tunnettekin kyllä kantani riskipainotetusta varoista, omaisuuseristä. Question. Make... Ensimmäisestä kysymyksestä meidän on varmistettava, että kaikki toimenpiteet, jotka vähentävät lyhytkestoisen volatiliteetin vaikutusta ei vaikuta vakuutusyritysten alipääomittamiseen. Ja sitten toimenpiteiden pitäisi olla symmetrisiä, ei asymmetrisiä. Eli puskureita pitäisi luoda silloin, kun taloustilanne on hyvä. Kolmanneksi toimenpiteiden pitäisi olla avoimia ja tämä tarkoittaa, että investoijille täytyisi säännöllisesti kertoa näiden toimenpiteiden taloudellisesta vaikutuksesta yritysten taseissa ja neljänneksi äm, äh, tällaiset äh, ongelmat, niitä ei pitäisi piilotella. Tämä on tietenkin itsestään selvää. Sitten toinen kysymys. Meillä useampia lukuja esitettiin siitä, mikä on oikea velkaantumisaste. Baselin komitea sanoi 3 prosenttia ja sitten oli 5 prosenttiakin mainittiin. Nyt jos katsomme tätä, niin me katsomme myös kansainvälisiä vertailuja. Ja usein sanotaan, että tämä kaantumisaste on alhaisempi Yhdysval- tai Yhdysvaltain pankkeissa kuin EUn pankeissa. Ja jos katsotaan johdannaisia ilman nettingiä, kuten Yhdysvalloissa, niin luvut ovat varsin samankaltaiset. Me tulemme eh, tarkastelemaan velkaantuneisuusastetta ja kyllä eh, kannattaa ehkä enemmän olla tiukkana kuin ähm, äh, kuin ottaa siellä liian kevyesti. Liian tiukat velkaantuneisuusasteet kuitenkin vaikuttavat likviditeettiin ja erityisesti niin kutsutuihin alhaisen tuoton toimintoihin, jotka usein ovat sellaisia, jotka tuottavat likviditeettiä eri markkinoilla. Erityisesti mitä pankit tekisivät, jos velkaantuneisuusaste olisi liian sitova. Ne esimerkiksi luopuisivat alhaisen tuoton toiminnasta, esimerkiksi repomarkkinoista. Meidän täytyy olla varovaisia, kun arvioimme eri velkaantumisasteita vaikutusta eri markkinoihin, jotka ovat tärkeitä rahapolitiikan ja muiden asioiden suhteen, jotka tarjoavat niin paljon likviditeettiä useille toimijoille, mutta myös sellaisia markkinoita, joissa Tuottoaste on varsin alhainen ja meidän täytyy varmistaa, ettei velkaantuneisuusaste tuhoa näitä markkinoita. Ja siksi rajoittaisi osapuolten määrää useissa transaktioissa. Me todella pohdimme tätä asiaa vakavasti, mutta se ei ole niin yksinkertainen asia kuin mitä vielä vähän aikaa sitten ajattelimme sen olevan joten meillä ei nyt ole ihan selkeää näkemystä vielä tästä. Tämä Basel komitean kolme prosenttia mahdollistaa sen, että voidaan hyvin paljon pohtia tätä velkaantumisastetta. Euroopassa on myös kolme, pankkeja, joiden velkaantuneisuusaste on alle kolme prosenttia. We know. Julkistan kunkaan tästä ei, meillä ei ole tätä vielä suunnitteilla ensi vuodeksi, mutta kyllä me kirjaamme tämän ylös ja pohdimme tätä seuraavassa ohjauskomitean kokouksessa. If I may intervene here in the... Tähän puuttua tällä par- parlamentti. Parlamentti on hiukan epäileväinen näiden riskivaihtoisuuden suhteen pitkälti, koska poliitikot ovat varsin hyviä pelaamaan näillä ja mitä tulee suurempiin omaisuusluokkiin, mitä tulee val- lainaukseen pk-yrityksille tai kiinteistölainoihin ja on pelattuja kaikkien näiden parissa ja se ei ole kunnollista riskipainotusta tavallaan ja Mm, tällainen verkottaminen on hiukan oma aritmatiikkansa, mutta kun teemme, teemme tätä vakavaruusdirektiiviä neljä, niin silloin huomasimme, että oli tilaa erilaiselle velkaantuneisuudelle eri bisnesmalleissa, joten ehkä kun tarkastellaan sisäisesti jotakin pankkia, niin velkaantuneisuuden aste eri sektoreilla voi vaihdella. tässä näin voitaisiin ehkä voittaa tämä ongelma, kun mitä tehdään niille, jotka muuten pilkotaan mutta jos tämä on tällainen sama sääntö koskien kaikkia, niin silloin voitaisiin sanoa, että eri sektoreilla pitää pysyä tietyissä rajoissa, niin tästä me olemmekin keskustelleet. You see, one, one of the, uh... Niin yksi hienouksista tässä velkaantuneisuusasteessa on, että se on yksinkertainen konsepti, ihmiset ymmärtävät sen. Ja se on käsite, jotta ei, ei tarvitse sotkea mitään riskipainotuksia. Tämä on hyvä puoli asiassa. Se on varsin selkeä, se sanoo jotakin jo sinällään. Mutta mikäli nyt ymmärsin oikein, jos me alamme käyttämään eri, eri toiminnassa erilaisia velkaantuneisasteita, niin silloin meidän pitää olla varovaisia tässä ja olla ainakin tietoisia, että voi olla tällaista välitystoimintaa, eri omaisuuden pannaan eri paikkoihin, jotta voidaan optimoida tätä velkaantuneisuusastetta. Tämä on mielenkiintoista, mutta meidän mielestäni tässä on ehkä vaarassa se, että menetämme tämän yksinkertaisen konseptin, koska tämä koskee pankin johdon valintoja. ECR uh, Ashley Fox. Kiitoksia sitten ECRstä Ashley Fox. Thank you. Uh, Mr. Dr- Kiitos. Herra Draghi, alkupuheenvuorossanne viittasitte Solvenssi kakkoseen haluaisin kysyä teitä kolme kysymystä, jotka liittyvät siihen. Minulla on ollut ilo seurata asiaa yli neljän vuoden ajan jo joten olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että se pitäisi saada päätökseen pikaisesti. Itse lainsäädännöstä haluaisin, pyytäisin kommentoimaan, katsotteko, että on toivottavaa, että Euroopan parlamentti ja neuvosto harjoittavat lainsäädäntöä niin yksityiskohtaisesti kuin tekevät, vai haluaisitteko, että säätelyviranomainen itse päättelisi erityisistä yksityiskohdista, on, että on sovellista, että, on, että mikä prosentti tietyn tyyppisestä omaisuudesta pitäisi vakuutusyrityksellä olla, vai onko tämä asia, joka säätelijöiden tulisi päättää. Ja se, että se kirjataan lainsäädäntöön, luodaanko tällä tavoin riskejä tulevaisuutta ajatellen. Toiseksi, mitä riskejä te uskotte olevan, kun pannaan Suomisen kakkosta toimeen, että se vaikuttaa investointeihin infrastruktuurihankkeisiin? Tämä on monien jäsenten huolena, jotka ovat tätä asiaa käsittelemässä, ja onko tämä riski Euroopan taloudelle? Ja kolmas kommenttini liittyy luottoluokitukseen. CRA kolmosessa sanottiin, että kaikki viittaukset lainsäädännössä, jotka liittyvät luottoluokitukseen, pitäisi poistaa vuoteen 2020 alkuun mennessä. Kuitenkin se kakkosessa on kirjattu lainsäädäntöön useampia viittauksia luottoluokituksiin. Joten haluaisin teidän näkemyksenne myös tästä. Katsotteko, että se on järkevää, mitä parlamentti tekee? Ja oletteko sitä mieltä, että nämä erityiset viittaukset luottoluokituksiin Solvency kakkosessa voisivat itse asiassa lisätä riskejä? Tässä viittaan tähän cliff edge-vaikutukseen, eli jos merkitsee siihen, että ei investoida mihinkään, mikä on kolmeaan alapuolella, merkitsee sitä, että siitä me ongelmat tulevaisuuteen. the, uh, what is the optimal mix between a... Ihanteellinen sekoitus, kun ajatellaan sääntelyiden harkintavaraa ja just kohtaista säännöstä. Nyt on tullut aika, aika selväksi muistakin tahoista lähteistä, että jos annamme sääntelijän olla täysin vapaa, silloin lopputuloksena on se, että on tällainen harmaa vyöhyke sääntelyssä jos, tai katvealue. Jos meillä on täysin jäykkä lainsäädäntö, silloin on vaarassa ehkä alueella, niin kuin tälläkin alueella, joka on jatkuvan muutoksen alaista toimintaa, niin silloin ehkä lainsäädäntö vanhenee varsin nopeasti, joten onko sitten viisi, löydetäänkö oikea linja vai ei? Vaikea kysymys. Ihanteellista varmasti olisi rajoittaa sääntelyn harkinnanvaraa ja samanaikaisesti on sellaista lainsäädäntöä, jota helposti voidaan sopeuttaa vastaamaan eri olosuhteita. Me olemme nyt liikkumassa kohti kaikilla muilla alueilla siis liikkumassa tai tämä pitäisi muistaa, olemme liikkumassa kohti yhdenmukaisempaa, harmonisoidumpaa järjestelmää. Jos siis käyttäytyy erilaisella tavalla Solvenssi kakkosen kohdalla, olisi tavallaan toimin vastaan tätä yleistä trendiä rahoitussääntelyssä viime aikoina. Sitten tämä toinen kohta, josta puhuitte, jos Solvenssi kaksi vähentää vakuuttajan kykyä rahoittaa pitkällä aikavälillä reaalitaloutta niin, meillä ei ole todisteita tästä toistaiseksi. Vakuuttajat edelleenkin investoivat keski- ja pitkällä aikavälillä ja niiden investointipolitiikkaa johtaa tarve sovittaa varat ja vastattavat toisiinsa. Merkit siitä, että ne ovat siirtyvässä pitkän aikavälin lännestä korkeamman tuoton alueella. Niitä merkkejä on olemassa matalan koron aikana. Me uskomme, että mikään näistä argumenteista ei ole käytössä, kun lyhyellä aikavälillä keskustellaan pitkän aikavälin takuupaketeista, jotta saadaan pääomamyönnytyksiä aikana. Tämä on myös ulottuvuus, joka meidän pitäisi pitää mielessämme. Kysyitte myös, onko meillä näkemystä siitä, pitäisikö olla riskipainotus, jonka lainsäädäntö asettaa sanan. Taisin tähän vastata. Oliko jotakin muuta? Soka, anteeksi. Luottoluokituslaitoksesta ja kannattaako meidän viitata luottoluokituksiin Solvenssi 2, Olympus 2, koska olemme vasta juuri hyväksyneet CR A2, kannattaako näitä viittauksia ottaa tässä vaiheessa lainsäädäntöön mukaan? Me emme ole ajatelleet tätä asiaa vielä, joten varmasti kerromme teille heti, kun olemme asiaan pureutuneet. Kiitoksia. Tällä välin me luomme tällaista 3 b kynnystä, johon edes monet valtiot eivät pysty tällä hetkellä, joten Tämä on varsin mielenkiintoista. No niin, sitten Guesta Nikos Tsuntis. Puheenjohtaja, hyvä pääjohtaja. Viimeisessä valiokuntamme kokouksessa kaksi kuukautta sitten kysyin teiltä, miten te arvioitte kurssin, joka koskee sitä, että oli luottoja maksettu takaisin Kreikassa, siis noin 50 miljardia, joka ei riitä pankkien pääomittamiseen. Mitä sitten tehdään? Kaksi kuukautta on kulunut sen jälkeen ja haluan, en nyt halua kaikista yksityiskohdissaan toistaa kysymystä. Silloin te vain sanoitte, että, että olette huolissanne ja että piti odottaa ja katsoa. Nyt haluaisin tietää, oletko saanut lisää tietoa siitä, miten luotoja on nyt maksamatta ja miten, mikä suuri osuus on luotoilla, joita oli maksettu takaisin Kreikan ja muiden eurooppalaisten pankkien taseissa. Ovatko ne vaara Kreikan tai Euroopan taloudelle? Ja miltä tilanne näyttää? Kreikan pankki, Bank of Greece ja Northern Rock. Miten pitäisi toimia tässä tilanteessa? Miten pitäisi toimia tässä pelastamisen kysymyksessä? Well, we never discussed this no, me emme koskaan keskustelleet äh, näistä äh, erityisistä, äh, näistä lainatyypeistä JRKssa. Ja me emme ole sellaisessa vaiheessa, jossa haluaisimme keskustella lisärahoituksesta Kreikalle. Meillä on ohjelma, joka menee vuoden 2014 loppuun asti. Meillä on IMFn ohjelma, joka menee vuoteen 2016, joten ei vielä ole aika sanoa, mitä jos rahat eivät riitä. Näistä erityistä lainoista me emme ole keskustelleet niistä vielä EJRKssa, kuten sanoin, ja esititte myös kysymyksen Kreikan eh, keskuspankin valvonnasta. Voisitteko ehkä toistaa tuon kysymyksen? Kyllä. Toistan kysymyksen mielelläni. Sitähän jo aikaa, kun kokous pidettiin. Jos Kreikan pankki, eli Kreikan keskuspankki, on valvonnan kohteessa, kohteena ja nousee esille ongelmia, jotka liittyvät luottoihin, joita ole maksettu ja jotka näkyvät Kreikan pankkien taseissa, kuten esimerkiksi Isossa-Britanniassa oli tilanne kun BlackRockin osalta. Nämä 15 miljard, 50 miljardia, jos ne eivät tähän tarkoitukseen, jos eivät riitä, miten sitten on aikotus toimia? No, at the present time we ei tällä hetkellä, me emme ole vielä kohdanneet tätä ongelmaa. Ja kuten sanoin, mitä tehdä sitten, meidän täytyy katsoa sitten. Tällä hetkellä määrärahoja on riittävästi, kuten ohjelmakin sanoo. Right, thank you. Uh, and now, uh... Kiitoksia. Ja nyt sitten EPPstä Werner Langen. Ja herra president, puheenjohtaja, herra pääjohtaja. En ole tämän varma, ymmärsinkö oikein sen, mitä sanoitte näistä rahoitusmarkkinarahastoista, rahamarkkinarahastoista ja komission säädöksistä, jotka liittyvät varjopankkiin. Ymmärsinkö oikein sen, että ennemminkin äh, te olisitte valmiita tukemaan siihen sitä syystä, joka neuvostosta on tullut, joka kieltäisi joustavat maksut sen sijaan, että nähdytys tietty 35 prosentin riski eh, lisää näihin eh, rahamarkkinarahastoihin. Sitten nämä riskit, joista puhuit, jotka liittyvät näihin selvityskeskuksiin, eh, keskinäisiin vastapuoliin, keskinäisiin vastapuoliin, mitä tulee johdannaisiin kautta maailman, ja mm, menetelmät Yhdysvalloissa ovat huomattavasti riskialttiimpia ajatellen sitä, mitä ongelmia saattaa olla tällaisessa keskusvastapuolessa. 15. syyskuuta 2008 1,27 prosenttia riskeistä, joka liittyy johdannaista, jotka tulivat amerikkalaisten pankkien jo- taseista, olivat nähtävissä juuri tämän Netsin järjestelmän kautta. Mehän haluamme tehdä tämän asian yhdessä. Te sanoitte, että vastuussa oleva ESMA nyt tekee esityksiä. Minua kiinnostaisi tietää, miten te näette, miten välttämättä ne näette tämän äh, kriisinratkaisun kysymyksen äh, tässä yhteydessä, miten te tämän arvioitte? Ja kolmas kysymykseni, se on, kysymys on esitetty täällä, mikä liittyy yhteistyöhön Baselin komitean kanssa, joka katsoo toimii niin, että riski on arvioitu nollaksi valtiojoukkovelkirjojen osalta. Onko mahdollista lyhyellä tähtäyksellä, mutta pitkällä tähtäyksellä siis, että tämä riskiarvio nollan osa koskee valtion luottoja pikkuhiljaa asteittain sitten kohta realistista arviointia, jolloin saataisiin ongelma hoidettua pitkällä tähtäyksellä. Thank you. The, well. Kiitoksia. Ma- rahamarkkinarahastoista sanoin jo aikaisemmin, mitä olemme tästä mieltä, joten nämä seenufit pitäisi asettaa samoille säännöille kuin pankitkin tai lainsäädännön pitäisi ottaa huomioon, että voisi pakollisesti muuttaa toimiviksi omaisuuseriksi reilupeiksi. Varmasti sanoin tästä tarpeeksi ja varmasti parantamisen varaa on, niin kuin puheenjohtaja sanoi, siis seinäveistä oli kysymys. Sitten näistä johdonnaisista. Yksi parhaimmista kehityksistä työssä, työssä kriisin jälkeen on se, että kaikki perusjohdannaissopimukset selvitettäisiin keskusvastapuolten kautta ja tiedot varastoitaisiin säilytysyhteisöihin. Jos taas on kyse muista kuin vakiojohdannaista, niin silloin ne selvittäisiin eri tavalla erikseen, mutta vähän korveimmat pääomavaatimukset koskisivat niitä. Sitten palataan, tai palaan taaksepäin, vaikkakin prosessi jatkuu, niin on käynyt ilmi, että tämä on tavallaan maailmanlaajuisesti tulossa vaikeammaksi kuin olimme kukaan odottaneetkaan, erityisesti te, koska tehän olette Emirissä esittelijänä. Joten uskon, että meidän pitää jatkaa tämän asian parissa työntekemistä ainakin kahdella, kahdesta kulmasta katsottuna pyritään maksimiavoimuuteen toisaalta ja toisaalta anteeksi, meidän pitäisi ottaa huomioon se seikka, että keskusvastapuolista saattaisi tulla järjestelmän riskin lähteitä itsestään. Kiitos Emirin ja te puhuitte myös näistä tiedoista. Ne on nyt, niitä tulee olemaan saatavissa Euroopassa. Näitä tietoja kerätään säilytysyhteisöjen kautta ESMA on tässä niitä, niitä avustamassa, samoin kansalliset viranomaiset samoin järjestelmäriskikomitea. Emirin ansiosta tämä mahdollistaa sen, että voidaan valmistaa, tutkia keskittymiä ja tartunta efektejä, joita saattaa olla kehittymässä. Järjestelmäriskikomitean tehtävänä varoittaa ja esittää suosituksia kaikille viranomaisille Euroopan ja kansallisella tasolla – ja myös normaalitoimintansa kautta se tarjoaa dialogifoorumin niin, että kaikki ovat mukana pysyvällä tavalla tässä yhteistyössä. Ja niin kuin tiedätte, Emir hän pyytää, että annamme kantoja myös yhteen toimivuudesta ja, ja prosyklisyydestä, niin kuin alkupuheenvuorossa sanoin. Sitten tämä erittäin vaikea kysymys riskipainotuksista. Viimeisen hallintoneuvoston kokouksen aikana 19. syyskuuta ryhmä asiantuntijoita mukaan lukien yliopistomaailmasta esitti teknisen raportin tästä aiheesta. Riski järjestelmäriskikomitean hallitukselle. Edelleenkin määrittelisin tätä varsin hyvänä, rikkaana keskusteluna. Keskusteltui siihen lopputulokseen, että tämä raportti on hyvä lähtökohta, jotta voidaan paremmin ymmärtää riskejä, joita syntyy valtioiden äh, riskialtistumisesta ja miten näitä riskejä voidaan lieventää, mutta mitään toimintasuunnitelmaa kuitenkaan järjestelmäriskikomitea ei ole suunnitellut reaktiona tähän raporttiin. Ei ole mitään suosituksia, eikä varoituksia suunnitella, eikä mitään muunkaan tyyppistä toimenpidettä ei ole harkittu. Me tulemme jatkossakin tekemään työtä asian parissa kuitenkin. Tarkoituksena on julkaista raportti, joka on tieteellinen luonteeltaan. Ja tulen pitämään tätä valiokuntaa tiedon tasalla missä tahansa edistyksestä saadaan, saadaan aikaan tällä saralla sitten aikanaan. Kuitenkin oletan, että näin ei tule käymään ennen kuin yhteinen pankkivalvontamekanismi on, te, ja on tehty, näitä, on, ovat nämä, on tehty nämä stressitestit. Kiitos. Okay, thank you very much. Uh, and thank- Kiitoksia oikein paljon Eh, kiitoksia. Tässä on kyllä, tämä on pitkä aika vastata kysymyksiin kolmen tunnin ajan, joten kiitoksia teille ja kiitoksia kaikista tiedoista, joita meille olette antaneet. Ja nähdään taas pian. So that's it until tomorrow at nine. Ja istunto jatkuu huomenna kello yhdeksän.